Welcome, dear colleagues, if you would like. Tervetuloa, hyvät kollegat. Me voimme aloittaa kokouksemme, kun olette päässeet paikoillenne. Kiitoksia. So a very warm welcome. Lämpimästi tervetuloa kaikille teille, hyvät kollegat. Hyvää kanssa puheenjohtaja. Äh, edustaja Lyger, hyvät äh, kansallisten parlamenttien edustajat, hyvät Euroopan parlamentin edustajat. Äh, on suuri ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tähän kolmanteen Europolin yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän kokoukseen, jota Itävaltaa puheenjohtajamaana Euroopan parlamentti isännöivät. Luonnollisesti tämä kokous järjestetään tänään Euroopan parlamentin täysistuntosaleissa. saleissa. On erittäin hienoa, että meillä on 67 kansallisen parlamentin jäsentä täällä paikalla. Joo. Te edustatte 37 parlamenttia ja huonetta ja 27 Euroopan unionin jäsenmaata. Meillä on tulkkaus kaikille virallisille kielille Euroopan unionissa ja kaikista virallisista kielistä, mutta minun täytyy mainita, että koska Tämä ei ole ensimmäinen yhteisparlamentaarinen valvontaryhmän kokouksemme. Tästä kokouksesta on tullut meille tärkeä täällä Euroopan parlamentissa ja tämä on tärkeä osa yhteistyötämme parlamentin ja jäsenmaiden välillä. Syy tälle on se, että työmme koskettaa Europolia, virastoa, josta välitämme Euroopan parlamentissa erittäin paljon. Euroopan parlamentin näkökulmasta me olemme olleet tässä työssä aivan alusta lähtien mukana sitä tukemassa ja menestyksellisenä Euroopan unionin virastona, kuten monet teistä varmaankin myöskin myöntävät, olemme olleet rakentamassa tätä työtä ja virastosta itsestään on tullut menestystarina. Virasto on nyt tilanteessa, jossa sen vastuullisuusrakenne on niin hienoa ja tämä on Euroopan parlamentissa erittäin tärkeä seikka. Eli lämpimästi tervetuloa teille kaikille. Toivon, että meillä tulee olemaan hedelmällinen päivä tänään ja huomenna. Haluan vakuuttaa, että parlamentin palvelut ovat tehneet kaiken mahdollisen, jotta voisimme taata täyden tulkkausregiimin. Tämä oli ongelma viime kokouksessa, kuten tiedätte. Ja koska tämä kokous järjestetään nyt Euroopan parlamentin valiokunta viikolla, lainsäädännölliselle työlle annettiin etusia Kuten tiedätte, meillä on hyvin tiukka aikataulu, koska tämä on parlamentin viimeinen varsinainen työvuosi ennen Eurooppa-vaaleja, joten ennen tätä kokousta me joudumme myöntämään parlamentin työlle mahdollisimman suuren prioriteetin. Hyvät kollegat, haluaisin nyt lämpimästi uuden Europolin johtajan toivottaa tervetulleeksi. Hän ei enää ole niin uusi, että hänestä varmaankin tuntuu että hän on ollut jo tehtävissään kauan aikaa, mutta haluaisin toivottaa nyt Catherine de Bollin tervetulleeksi. Hän on ollut tehtävässään ensimmäinen toukokuuta 2018 lähtien. Monet ovat hänet jo tavanneetkin, mutta haluaisin nyt virallisesti käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni kiittää Euroopan parlamentin puolesta tästä läheisestä yhteistyöstä ja haluaisin vielä todeta, että tuemme täysin hänen työtään ja hänen ryhmänsä kriittistä turvallisuustyötä. Me tulemme keskustelemaan tänään vuosien 2019-2021 Europolin monivuotuisesta työohjelmasta Raua de Bolin kanssa ja me myöskin kuulemme eh, Europolin hallintoneuvoston edustajaa Era Bergnaa ja hallintoneuvoston puheenjohtajaa eh, Era Zvetanovia. Me tulemme huomenna keskustelemaan eh, Ähm, talousrikollisuuden torjunnasta, äh, takaisin perinnästä ja rahanpesukysymyksistä Martin Rissenbergin kanssa. Hän on äh, Alankomaiden parlamentissa koordinoivana henkilönä asiassa. Me kuulemme tässä yhteydessä myöskin Raua de Bolia. Tämän lisäksi me kuulemme Wojciech Wiedorczowskilta. Ja tämän lisäksi luonnollisesti komission jäsen Kingiltä, joka vastaa turvallisuusunionista. Me saamme huomenna myöskin kuulla hänen puheenvuoronsa. Ja haluaisin vielä tuoda esiin, että puheenjohtaja Troikka järjesti valmistelman kokouksen ennen tätä kokousta ja me keskustelimme myöskin tuossa yhteydessä ähm, Tanskan osallistumisesta yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän kokouksiin. valtuus, kunnan kokous järjestetään maaliskuun, viime vuoden maaliskuun päätöksen mukaisesti huomenna. Äh, kaikki edustajat ovat saaneet tämän kokouksen esityslistan, mutta kokous on rajattu puheenjohtaja Troikan ja Tanskan edustajaan, kuten aikaisemmin sovittua. Nyt ehdotan, että siirrymme eteenpäin esityslistallamme enemmittä puheita Antaisin Angela Luigerille Itävallan parlamentista puheenvuoron. Hän toimii tässä yhteispuheenjohtajanamme. Olkaa hyvä. Näin lähetän. Arvoisa herra Morais, kiitos tästä johdannosta. Arvoisat kollegat, eurooppalaisista parlamenteista, kansall- Euroopan parlamentista, kansallisista parlamenteista. Minulla on suuri ilo eh, johtaa yhdestä tätä yhteisparlamentaarista valvontaryhmää Live-valiokunnan puheenjohtajan herra Moraisin kanssa. Tämän astiset eh, valvontaryhmän tapaamiset ovat olleet sellaisia, joissa on käsitelty ennen kaikkea sitä, minkälainen työjärjestys tulee olemaan. Sofiassa tämä kysymys saatiin ratkaistua ja niin me voimme keskittyä varsinaiseen tehtävään, nimittäin Europolin parlamentaariseen valvontaan. Viime vuosina olemme kasvattaneet Euroopan merkitystä. Rikollisuus ei pysähdy rajoilla ja verkostot käyttävät teknistä kehitystä hyväkseen toimissaan. Terrorismi, huumekauppa, ihmiskauppa, rikokset internetissä, tässä vain muutama haaste ja lainvalvontaviranomaisten täytyy kohdata nämä ongelmat. Europolilla on tärkeä tehtävä, kun pyritään kitkemään näitä rikoksia. Se tukee viranomaisia kansallisella tasolla. Seuraavina päivinä me tulemme käsittelemään Europolin eri toiminta-alueita. Hyvät kollegat, sen, siksi koska meillä on erittäin tiukka esityslista, niin ehdotan, että me siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Onko huomioita esityslistaan liittyen? Ei ilmeisesti. Ja annakin tässä puheenjohtajuuden jälleen Hela Moraisille. Okay, thank you, Angela. Paljon kiitoksia, Angela. Nyt siirrymme eteenpäin. Seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Tätä seuraavaa kohtaa varten pyytäisin puhujat tänne eteen korokkeelle. Meillä. Do we have Mr. Svetanov. Seuraavana puhujana ovat herra Svetanov, herra Feininger ja Rova Florea, jos voisi tulla tänne eteen. Ja tulen esittelemään aiheen tällä välin, kuten sovimme viime maaliskuussa. Äh, puheenjohtaja Troikka on otettu mukaan työjärjestykseen. Ja meillä on siis äh, entisen, nykyisen ja tulevan Euroopan ähm, puheenjohtajamaan maan Ehm, edustaja mukana. On tärkeää, että me syvennämme tätä. Me haluaisimme nyt jatkaa työtämme aivan Europol-asetuksen säädösten mukaisesti. Siksi on tärkeää, että meillä on myöskin EDPS, ehm, e Euroopan tietosuojavaltuutettu, mukana jokaisessa kokouksessa, kuten myöskin Europolin yhteistyö neuvoston puheenjohtaja. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että me toivomme saamme Europolin hallintoneuvoston kokouksiin kutsun avoimuusperiaatteen mukaisesti ja me myöskin suunnittelemme jo yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän kokousta Bukarestissa sihteeristömme kanssa. Haluaisimme nyt käsitellä valvontaryhmämme prioriteetteja ja Angela voi käyttää seuraavan puheenvuoron, olkaa hyvä. Tsvetan, tsvetanov. Kiitos. Herra Tsvetanov saa nyt seuraavaksi puheenvuoron. Hän tulee Bulgarian parlamentista, olkaa hyvä. Уважаеми са председатели от Австрия и комисията Либе. Hyvä puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja, hyvät Claude Moraes ja Angela Lyger, Catherine de Boll. Kiitoksia siitä, että olette paikan päällä. Näin voimme keskustella Bulgarian puheenjohtajakauden lopputuloksista ja niistä toimista, joita Bulgaria, Itävalta ja Romania vievät eteenpäin. Bulgarian yksi tavoitteista oli turvallisuus ja vakaus. Me teimme kovasti töitä tällä alalla. Käsittelimme aiheita kuten maahanmuutto, maahanmuuttopolitiikka, turvapaikkapolitiikka, tasapainoinen lähestymistapa lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteiden välillä, joiden tavoitteena on tehokas maahanmuutto, tehokas rajavalvonta ja tietojen vaihto eri elinten välillä. Olemme saaneet paljon edistystä aikaiseksi tässä suhteessa. Mainitsen vain muutaman, jotka liittyvät suoraan yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän työhön. Olemme päässeet sopimukseen kolmesta asetuksesta Schengenin tietojärjestelmästä, jonka mukaan toiminta laajennetaan. Olemme vieneet päätökseen neuvottelut asetuksesta, joka koskee eurooppalaisen viraston oikeuksien laajentamista EU-lisan siis, ja olemme vieneet päätökseen neuvottelut, jotka koskevat uutta eti- ETIAS matkalupajärjestelmää ja olemme saaneet myöskin yhteisen lähestymistavan kahdessa asetuksessa, jotka koskevat tietojärjestelmien yhteensopivuutta. Uusi poliittinen sykli, jonka avulla torjutaan vakavaa järjestäytyntä rikollista, on käynnistetty ja monia aloitteita on käynnistetty, joiden avulla pyritään lisäämään tehokkuutta ja lisäarvoa tässä järjestelmässä. Näin tehdään myöskin näkyvämmäksi tuo pääväline, jonka avulla torjutaan rikollisuutta ja sen monimuotoisuutta terrorismin torjunnassa ja niin sanottujen vierastaistelijoiden torjunnassa olemme tarkastelleet parhaita käytäntöjä me olemme myöskin käyneet laajaa keskustelua tästä aiheesta. Ja kaikissa näissä kysymyksissä olemme saaneet katsoa Europolin toimia ja sitä lisäarvoa, joka sen pitäisi tarjota. Näin ollen nämä asiat, jotka ovat myös prioriteetteja Bulgarin näkökulmasta katsottuna, ovat sellaisia, että niitä tulisi katsoa nimenomaan tästä näkökulmasta. Maantieteellinen vakaus Euroopan unionissa liittyy Länsi-Balkanin alueeseen ja siitä syystä yhteistyö näiden valtioiden kanssa on saanut erityishuomiota ohjelmassamme, edellisessä kokouksessamme. Ja lopuksi, vaan vähäisimpänä, turvallisuus on pohjana meidän yhteiselle eurooppalaisille arvoillemme ja siitä syystä näiden prioriteettien jatkuminen on ollut tärkeässä asemassa meillä. Meillä on hyvät kumppanit Itävallasta, joiden avulla varmistetaan, että nämä asiat ovat etusijalla vielä tulevaisuudessakin. Sekä Itävallan että Romanian puheenjohtajakausillakin. On tärkeää, että meillä on jatkuvuutta ja yhteisiä tavoitteita näissä kysymyksissä. Kiitoksia. Danke sehr, Herr Zvetanov. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi itävaltalainen kollegani Peter Baanigan kansallisneuvostosta Itävallasta. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren. Arvoisat naiset ja herrat, edustan Itävaltaa ja haluaisin tässä aluksi sanoa, että Itä-Euroopalla on valtavia haasteita, mitä turvallisuuteen tulee. Tämä liittyy terroriiskuihin osittain ja tämä on näyttänyt toteen sen, että Euroopan täytyy tehdä paljon enemmän yhteistyötä kuin tähän asti. En, ennen kaikkea kun katsoo, miten epävarma kansainvälinen tilanne on vuoden 2015 maahanmuuttokriisi näyttävät myös sen, että Schengen ja liikkumisvapaus ovat olleet liian pitkään itsestään selviä. Jos meillä ei ole tehokasta ulkorajavalvontaa, niin meillä on ongelmia sisäisen turvallisuuden kanssa. Maahanmuutto ja integraatio on johtanut turvallisuusongelmiin. Eurooppa on kääntänyt päänsä ja Itävalta valtiona on todellakin haastavassa tilanteessa tällä hetkellä. Ja siksi turvallisuus on tärkeä aihe meille. Euroopan kansalaiset odottavat aivan oikeutetusti konkreettisia tuloksia. Ja siksi me olemmekin nimenneet ohjelmamme ö, otsikolla Eurooppa, joka suojaa. Ja meillä on kaksi painopistealuetta, jotka konkretisoivat tätä Ensinnäkin taistellaan laitonta maahanmuuttoa vastaan. Tämä on ensimmäinen pilari ja tässä täytyy keskittyä ulkorajojen valvintoon, valvontaan ja siihen, että on myös tehokkaita palauttamisjärjestelmiä. Ja tämä oli myös keskeinen aihe epävirallisessa huippukokouksessa Salzburgissa 19. ja 20. päivä syyskuuta. Toinen painopistealue on vakaus naapurimaissa ennen kaikkea kaikkea Länsi-Balkanilla. Tämä alue on naapurialuettamme ja tämä on tärkeä alue, kun puhutaan rikollisuuden ja terrorismin vastaisesta taistelusta. Meidän täytyy antaa perspektiivejä, mitä EU-hun liittymisen tulee. Se on erittäin tärkeää. Vuosi 2018 on tärkeä vuosi koko alueella. Siellä tarvitaan uudistuksia, mitä tulee oikeusvaltioperiaatteeseen, oikeuslaitokseen ja perusoikeuksiin. Ja voidaan sanoa, että turvallisuus ja rauha Euroopassa ovat mahdollisia ainoastaan, jos naapurivaltioissakin on vakaa ja turvallinen tilanne. Hyvät naiset ja herrat, Europol on laivalvontaviranomaisena sanonut selkeästi, että se haluaa tehdä Euroopasta turvallisemman. Ja tästä hyötyvät kaikki EU-kansalaiset. Täytyy terroristiset verkostot ovat uhka EUn turvallisuudelle ja monille kansoille. Ja Europolilla on selkeitä prioriteetteja, kun taistellaan rikollisuutta vastaan. Haluaisin tässä nyt mainita muutaman kohdan, jotka ovat Itävallan näkökulmasta tärkeitä. Meidän täytyy siis kehittää suhteita kolmansiin maihin, Länsi-Balkaniin niin kuin mainitsin. Niin tärkeää on myös, että tehdään yhteistyötä raja- ja merivartiostoiden kanssa ja ennen kaikkea Frontexin kanssa. Ja ensimmäinen askel yhteiseen yhteistyöhön tulee olemaan kokous 40.2018. Meidän täytyy luoda synergiaefektejä tässä yhteydessä. Sitten myös yhteistyö, kun puhutaan laitonta maahanmuuttoa vastaan. Siksi Itävalta on edistänyt myös Euroopan monialaista rikosuhkeen torjuntafoorumia Empaktia. Ja tässä haluaisi mainita, että täytyisi taistella ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa vastaan Balkanin reitillä. Ja tämän täytyy, tämän täytyy olla yhteinen ponnistus. Tätä kautta voidaan sitten myös vaihtaa tietoja yhdessä myös Europolin kanssa ja taistella sitten näitä ihmissalakuljettajia vastaan tällä reissolla. Muita painopistealueita Empaktin yhteydessä ovat esimerkiksi lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, äh, huumekauppa, äh, aseiden laiton kauppa, omaisuusrikokset, ympäristörikokset, äh, erilaiset finanssi- ja talousrikokset, petokset, maksuvälinen väärennökset, rahanpesy ja varojen takaisin periminen. Ja meidän täytyy ottaa todellakin huomattavia edistysaskeleita näillä aloilla. Lopuksi haluaisin tässä yhteydessä vielä mainita yhden tärkeän asian, joka on lähellä Itävallan sydäntä, ja se on Europolin budjetti vuodelle 2019. Neuvottelut Europolin ja komission välillä eivät ole olleet tyydyttäviä. Europol on esittänyt budjettivaatimuksen, mutta sitä ei tähän mennessä ole otettu riittävästi huomioon. Ja Europol guest officers Italiassa ja Kreikassa, niitä ei ole otettu riittävästi huomioon tässä budjetissa. Ja tässä todellakin pelkona on, että tämä ei tule toteutumaan. Kun olen keskustellut parlamentin jäsenten kanssa, niin päästiin sopuun kolmesta kysymyksestä, mutta kuitenkaan sitten äänestyksessä täysistunnossa nämä kysymykset eivät menneet läpi. Jos me otamme rikos ja terrorismin vastaisen taistelun vakavasti, niin silloin täytyy olla myös riittäviä määrärahoja. Meidän täytyy olla tästä tietoisia. Hyvät naiset ja herrat, Yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä on vielä aika nuori, jos sitä vertaa muihin yhteisparlamentaarisiin kokouksiin. Sillä on kuitenkin erittäin tärkeä asema. Täällä ei yleisellä tasolla vaihdeta mielipiteitä, vaan sen toiminta kumpuaa Europol-asetuksesta. Sen tehtävänä on valvoa Europolia ja miten tämä sitten voidaan toteuttaa käytännössä, niin se ei ainoastaan riipuu hallintoneuvoston yhteistyöstä JPSGn kanssa, vaan meillä täytyy olla myös yhteisiä toimia ja yhteisymmärrystä, ja tämä on äh, haaste. Me tarvitsemme rakentavia suhteita hallintoneuvoston eh, ja valvontaryhmän välillä. Kokemukset aikaisemmista kokouksista ovat olleet erittäin toivoa antamia ja siksi minä suhtaudun tähän erittäin myönteisesti. Me voimme varmasti tehdä avoimesti ja rakentavasti yhteistyötä. Me voimme eh, analysoida yhdessä eri kysymyksiä ja tätä kautta saada aikaiseksi lisäarvoa. Kiitos. Vielen Dank, Kiitoksia kollega Weidinger. Sitten seuraava puhuja on Rova Forea ja hän tulee Romaniasta. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you. Before sharing uh, some views Kiitoksia. Ennen kuin keskustelemme vuoden 2019 prioriteetteista, haluaisin alkuun kiittää rinnakkaispuheenjohtajia siitä, että tämä kokous on mahdollistettu. Haluaisin myös kiittää Bulgarian kollegoitamme Svetanovia täällä Euroopan parlamenttia, edustaja Moraisia, näistä ponnistuksista, joita Sofiassa tehtiin. Ja nyt meillä on omat toimintaohjeemme, työsääntömme ja voimme aloittaa johdonmukaisen työskentelymme. Käytän omaa kieltäni tässä puheenvuorossa. Scopul nostru principal on cadrul Troicii president. Meidän päätavoitteemme Troikan osana ja tulevana puheenjohtajavaltiona on se, että olemme keskusteluiden keskiössä, kaikkein tärkeimmissä keskusteluissa tässä ryhmässä. Ja tässä suhteessa meidän täytyy arvostaa tämä hetkistä, toimintaympäristöä. Meidän tulee samalla myös olla mukana hyödyllisenä työpanoksimme panoksinemme kaikkialla ja tämän suhteen varmasti aika ja kokemukset osoittavat, missä muutoksia tarvitaan. Tällä hetkellä käsittääkseni on tärkeää tehdä yhteenveto siitä, mitä meillä nyt jo on. Sitten luodaan prioriteetteja vuonna 2019 ensimmäiselle vuosipuoliskolle on joustavaa toimintaa, joka on nyt käynnissä. Mutta nyt jo on selvää, että Euroopan kansalaisten täytyy olla pääprioriteettina meille. Euroopan kansalaisten täytyy ymmärtää, mihin toimenpiteisiin Europol ryhtyy, millä tavalla ne ovat tärkeitä, mitkä ovat ne oikeudet ja vapaudet ja velvollisuudet, joita heillä on. Tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä, joka nyt on käynnissä, kun puhutaan terrorismin torjunnasta – tietoverkkoon kohdistuvat uhat, rajoja ylittävät uhat ovat selkeässä asemassa, kun pyritään konsolidoimaan Europolin imagoa ja roolia rikoksiin liittyvien asioiden informaatiokeskiönä. Samalla tällainen korkean tason asiantuntemus on edesottamassa jäsenvaltioiden tutkimuksia reaaliaikaisen tiedon laadukkuus ja sen nopeus, jolla vastataan eri kyselyihin, ovat erittäin tärkeitä ennakkoehtoja, jotta saadaan aikaiseksi tehokas yhteistyö jäsenvaltioiden välillä. Kun pyritään tehostamaan yhteistyötä rajoilla ja hallinnoimaan paremmin terroriuhkaa, laitonta maahanmuuttoa ja radikalisointia. Nämä kaikki ovat ehdottomasti keskipitkän aikavälin prioriteetteja. Ainakin kun katsotaan vuoteen 2019-2020. Hyvät naisten herrat, Romanian parlamentti on Euroopan puolella, kun se pyrkii torjumaan tietoverkkorikollisuutta ja pimeää verkkoa Haluaisin mainita, että Romaniassa on noin 700 asiantuntijaa tietoverkkoalalla, jotka tekevät kovasti töitä kehittääkseen viraston toimenpiteitä. Maahanmuutto, turvapaikkapolitiikka ja EUn sisäasiat ovat jatkuvasti selkeitä haasteita, kun pyrimme toimimaan näiden asioiden parissa yhdessä. Ihmiskaupan torjunta on myös pääprioriteettina vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhdessä Europolin ulkoisen strategian kanssa vuodelle 2017. Tulevaisuudessa EU on määräävässä roolissa – kun tarjotaan globaalia turvallisuutta. Ja näin kun tarkastellaan aikaisempia puheenjohtajavalkioita, niin Länsi-Balkanin alueen ja itäisen kumppanuuden täytyy olla oleellisessa asemassa poliittisella agendalla. Hyvät naiset ja herrat, tulevat Euroopan parlamentin, Euroopan parlamentin vaalit asettavat Euroopan kansalaiset keskustelun ytimeen – Tämä merkitsee sitä, että on kiinnitetty erityistä huomiota heidän huolenaiheisiinsa ja odotuksiinsa aikana, jolloin terroriuhka on edelleenkin turvallisuushuolien etukärjessä. Meidän täytyy vakuuttaa kansalaiset siitä, että kyseessä oli pelkästään jäsenvaltioiden tehtävä, kun taataan turvallisuutta, vaan se on koko Euroopan unionin vastuulla. Näin ollen turvallisuuskysymykset ovat avainasemassa Romanian puheenjohtajakaudella. Ja tavoitteenamme on lisätä se myös esityslistalle. Päätavoitteena on se, että tässä aiheessa meidän tulee saada aikaiseksi selkeä työpanos. Kiitän ja näemme varmasti vielä Bukarestissa. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau. Kiitoksia rouva Florea. Hyvät kollegat, nyt kaikki Troikan edustajat ovat puhuneet ja ehdottaisin, että siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Tässä on kysymys Europolin monivuotisesta ohjelmasuunnittelusta. Te olette saaneet tammikuussa tiedot tästä ja Sofiassa käytiin ensimmäistä ajatusten vaihtoa ja valtuuskunnilla oli aikaa 29.8. asti antaa kirjallisia huomioita sihteeristölle. Me olemme saaneet Kyprokselta ja Romanialta kirjalliset kannanotot. Ennen kuin annan Rova de Bollille puheenvuoron, niin haluaisin tässä lyhyesti ottaa kantaa siihen, kuinka keskustelu on järjestetty. Öm, vuorotellen äh, kaksi kansallisen parlamentin ja yksi Euroopan parlamentin jäsen saa puheenvuoron, kunnes puhujalista päättyy. Puhujat, jotka haluavat puhua, heidän tulisi täyttää puhujakortti ja ojentaa nämä sitten salityöntekijöille, jotka tuovat ne tänne eteen. Sitten näihin korttiin pohjautuen laaditaan puhujalista. Haluaisin viitata siihen, että sekä kansallisten parlamenttien jäsenet ja myös Euroopan parlamentin jäsenet täyttävät nämä kortit, jos haluavat puhua. Ehdotan, että puheaika rajataan kahteen minuuttiin per puheenvuoro. Mutta riippuen äh, puheenvuoropyyntöjen määrästä joudumme ehkä äh, lyhentämään puheen auka, jotta kaikilla on mahdollisuus puhua. Haluaisinkin tässä nyt antaa seuraavaksi Europolin pääjohtajalle Rova de Bollille puheenvuoron. Hän johdattelee aiheeseen. Hänellä on 10 minuuttia aikaa ja sen jälkeen keskustelemme. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, arvoisat kansallisten parlamenttien jäsenet, puheenjohtaja Moraes, puheenjohtaja Linger. Paljon kiitoksia siitä, että olette kutsuneet minut osallistumaan tähän kolmanteen yhteisparlamentaariseen valvontaryhmään. On ilo ja kunnia olla täällä ja nyt toimin ensimmäisen kerran euro Polin pääjohtajan roolissa tässä kokouksessa. Minä olin täällä edellisessä kokouksessanne tarkkailijana ja Minulle jäi hyvin positiivinen tunne tuosta kokouksesta. Olin aivan varma kokouksen jälkeen, että yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä tulee vahvistamaan Europolia ja kasvattamaan sen legitiimiyttä ja uskottavuutta. Te JPSG-parlamenttien, kansallisten parlamenttien tuella annatte Europolille mahdollisuuden ulottaa yhteyteensä kansalliselle tasolle ja tuoda toimintamme lähemmäksi kansallis- kansallisia. Minä olin jo aikaisemmin Libyvaliokunnassa yhdeksäs heinäkuuta korostanut sitä, että Europol on hyvin toimiva virasto ja että minun tarkoitukseni on tehdä Europolista vielä entistäkin vahvempi, mutta ymmärrän, etten pysty tähän työhön yksin. Voin tämä toteuttaa vain, jos meillä on kaikkien sidosryhmiemme tuki ja Europolin pääjohtajana minun täytyy ymmärtää, mitkä ovat ne tarpeet ja huolet, joita sidosryhmillämme on. Tämä on erityisesti totta, kun katsomme kansallisia lainvalvoja, viranomaisia, ensimmäisiä kumppaneitamme. Siksi olen päättänyt, että tapaan Euroopan unionissa kaikkia poliisiviranomaisten edustajia. Minulta on mennyt 41 päivää heitä kaikkia tavata ja puhua heidän odotuksistaan strategisella tavo- tasolla ja käytännössä. Nämä keskustelut antoivat minulle pohjaa sille, että saatoin vahvistaa Europolin antamaa tukea kansallisille viranomaisille. Poliisijohtajien tapaamisten perusteella minulle vahvistui kuva siitä, että Europol toimii hyvin organisaatona kansalliset lainvalvontaviranomaiset kunnioittavat Europolin tukea erityisesti kyberrikollisuuden ja terrorismin torjunnan alalla, kuten myöskin sen teknisessä tuessa. Mutta kansalliset viranomaiset haluavat vielä enemmän Europolilta, jotta voisivat menestyksellä vastustaa kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia. Kansalliset viranomaiset haluavat enemmän tukea huumealalla, talousrikollisten torjunnassa ja myöskin kyberrikollisuuden torjunnassa. Erityinen pyyntö siitä, että Europol vahvistaisi analyyttisiä kapasiteetteja esitettiin, jotta se voisi tukea kansallisia tutkimuksia. Europol on tämän seurauksena ryhtynyt jo aloitteeseen jäsenmaiden kanssa nähdäkseen, kuinka Europolin ja kansalliset analyyttiset kapasiteetit voitaisiin yhdistää. Tämän aloitteen tarkoituksena on standardisoida rikosanalyysi niin, että voisimme helpottaa analyysin tuotteiden vertailua, mutta myöskin helpottaa analyyttisen tietotaidon vaihtoa jäsenmaiden välillä. Toinen tarkoituksemme oli tukea analyytikkojen koulutusta rajat ylittävästi. Poliisijohtajat ja lainvalvontaviranomaiset haluavat olla valmiita tulevaisuutta varten. He toivovat, että Europol tukee heitä hallinnossa ja analyysissä massadatan alalla. Me haluamme olla digitaalisen alan etulinjassa, myöskin digitaalisen valvonnan etulinjassa ja jakaa tietotaitoamme. Poliisipäälliköt myöskin pyysivät enemmän operatiivista tukea. Minä otan tämän mukaan vuonna 2019 strategiseen ohjelmaamme. Jäsenmaiden ja niiden poliisiviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön yhteydessä minulle on hyvin tärkeää kasvattaa yhteistyötä Euroopan unionin toimielinten välillä. Haluaisin jo kiittää komission jäseniä King ja Avropoulos jotka ovat äh, hyvin tärkeitä meidän virastollemme. Me rakennamme tulevaisuutta varten luottamuksellista suhdetta. Esimerkiksi komission äh, verkkovälinteinen tutkinta terrorismi sisällön osalta liittyy Europolin toimintaan. Tämän lisäksi haluaisin käsitellä Europolin ja kansainvälisten toimijoiden suhdetta. Minä olen tavannut toimiaikana Eurojustin, Euroopan turvapaikanhaku, tukiviraston ja EU-liisan, kuten myöskin Euroopan unionin huumeiden torjuntaviraston, Interpolin, sukupuolten tasa-arvon ja kemiallisten aseiden torjuntaviraston edustajia. Raja- ja merivalvontaviraston edustajien kanssa meillä tulee olemaan yhteinen hallintoneuvoston kokous ensi viikolla. Käsittelemme vielä avoimia asioita. Haluan, että Europol on ajavana voimana näissä toimissa, vain jos meillä on tiheä verkosto ja yhteistyötä ja jos jaamme tietotaitoamme muiden virastoiden kanssa, voimme tiedusteluvajeita kattaa ja olla yhdessä vahvempia. Kaikki palaute kansallisilta viranomaisilta, sieltä olen saanut, tulee käsittelyyn eh, Euroopan poliisipäällikköjen eh, konferenssissa Haagissa tämän viikon keskiviikkona ja torstaina. Tämän kokouksen tulos tulee myöskin olemaan tärkeä osa organisaatiostrategiaatamme haluaisin kaiken todeta, että kauteni alku on ollut hyvin menestyksellinen. Olen oppinut hyvin paljon Europolin verkostosta ja lainvalvonta toimista ja olen vakuuttunut siitä, että Europolin tulevaisuuden perusta on kunnossa. Kuten pyydettyä, minä tulen osallistumaan vuoden 2019-2021 monivuotuiseen työasiakirjan laadintaan. Tämä asiakirja esiteltiin jo maaliskuussa, kun edeltäjäni Rob Renright oli paikalla, eikä mitään muutoksia ole tehty tähän teille maaliskuussa esiteltyyn luonnokseen. Asiakirjan lopullinen hyväksyntä tapahtuu suunnitelman mukaisesti yhä marraskuussa. Tässä asiakirjassa mainitaan Euroopan strategiset tavoitteet. Ensimmäinen näistä on se, että Europol on eurooppalainen rikollisuuden torjunnan keskus, joka pyrkii kasvattamaan kapasiteettia lainvalvonta viranomaisten hyödyksi kaikissa jäsenmaissa. Äh, mitä tulee tiedonhallintaan, me tulemme käyttämään uusia mahdollisuuksia, että voisimme parantaa äh, tiedustelukuvaa ja tiedustelutiedon analyysiä sen tiedon, jota saamme jäsenmaista. Integroitu tiedonhallinta tulee jatkumaan jäsenmaiden kanssa yhteistyössä. Monet poliisipäälliköt vierailujen aikana kertoivat minulle, että investoivat eh, tiedon hallintaan. Europolissa hyvin suuri osio Europolin työstä eh, IT-alalla tulee keskittymään valmisteluun, että saisimme yhteen toimivia järjestelmiä, jotka ovat eh, tärkeiden eurooppalaisten verkostojen ja järjestelmien kanssa yhteyksissä. Me tulemme kaksi c kahta valmistelmaan esimerkiksi. On hyvin tärkeää, että järjestelmämme ovat valmiita ja että me yhä investoimme uusiin välineisiin. Toinen strateginen tavoitteemme on se, että Europol tarjoaa kaikkein tehokkainta operatiivista tukea ja asiantuntemusta jäsenmaille, jotta se voisi auttaa niitä niiden tutkinnoista. Minä puhuin aikaisemmin odotuksista ja omasta vastauksestani odotuksiin. Tämä työ tulee olemaan sen keskustelun pohjana, jota me tulemme käymään eurooppalaisten poliisipäällikköjen konferenssissa tällä viikolla. Kolmas strateginen tavoitteemme on se, että Europol olisi tehokas organisaatio, jolla on tehokas hallintojärjestelmä. Vuonna 2017 Europol menestyksellä hallinnoi 114,6 miljoonan talousarviota ja saavutti 80 prosentin työohjelman toteutumistason. Tästä pääsen siihen, kuinka tärkeää Europolin eh, talousarvio on ensi vuodelle ja tuleville vuosille, kuten myöskin tulevassa monivuotuisessa rahoituskehyksessä. Valitettavasti nykyinen eh, aloite vuoden 2019 Europolin talousarvioksi ei ole Europolin tavoitteiden ja tarpeiden tasalla. Itse asiassa se ehdottaa jopa leikkausta vuoden 2018 talousarvion tasoon. Me luotamme tässä yhteydessä Euroopan parlamentin tukeen, jotta voisimme tulevissa äänestyksissä kattaa budjettivaliokunnassa nämä puutteet. Tietoisuuden kasvattaminen äh, kansallisten viranomaisten parissa auttaisi myöskin hyvin suuresti tulevissa neuvotteluvaiheissa. Muiden virastoiden kanssa tehtävä yhteistyö on aivan avainroolissa. Täydentävyys, mutta myöskin joustavuus on tärkeää, jotta saamme toimielimellisen kaavion tarpeita vastaavaksi ja toimivammaksi. Me myöskin olemme tarkastaneet sitä, kuinka voimme olla operatiivisia strategisella tasolla. meillä tulee olemaan JHA-alan verkostoimintaa tänä vuonna Euroopan johdolla, ja tämä tulee kasvattamaan entuudestaan virastoimme välistä synergiaa. Haluaisin yhteenvetona todeta, että Maltalla ja Slovakian tasavallassa Euroopan on tukenut paikallisia viranomaisia. Se on hyvin suuresti tote- tukenut oikeusvaltion periaatteiden toteutumista ja eri tutkintoja. Eurooppa tulee jatkamaan yhä Maltan ja Slovakian viranomaisten työtä näiden tutkinnoissa. Kuten menneisyydessäkin me emme tule tinkimään sitoumuksestamme saattaa jäsenmaat toivotulle tasolle ja tukea Euroopan unionin prioriteetteja. Viime kuukausina Euroopalla on ollut ilo saada tiettyjä yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän jäsenten vierailuja. Haluaisinkin rohkaista teitä kaikkia vierailemaan Europolissa, jotta näkisitte, kuinka työtä me teemme. Olisi mukava tavata teidät Europolin päämajassa ja aivan ensi kädessä antaa tietoja siitä, kuinka työmme teemme. Paljon kiitoksia tästä kutsusta ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Um, Nyt hyvät kollegat, me aloitamme keskustelumme. Uskoakseni voisimme aloittaa romanialaisesta ja kyproslaisesta edustajastamme. Eli aloitamme siis romanialaisesta kollegastamme Ennen kuin menemme keskusteluun, haluaisin vielä kommentoida edellistä puheenvuoroa. Ja haluaisin että vielä tuoda esiin tämä, että hän tapasi yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän jäseniä monivuotuisen rahoituskehyksen yhteydessä. Tämä on hyvin samantapainen äm, toimi kuin se, johon minä ryhdyin pari viikkoa sitten. Jos tarkastelette tilannetta ja sitä määrää pyyntöjä, joita Europol saa. Europolhan on vielä hyvin pieni virasto. Hyvin valtava määrä pyyntöjä on sille esitetty ja talousarvio ei ole riittävä kattamaan kaikkia näitä tarpeita. Jota haluaisin vielä uudelleen korostaa tätä osiota edellisessä puheenvuorossa ja myöskin eh, suosittelisin samaa kuin Europolin pääjohtaja. Tarkastelkaa asiaa huolella omissa töissänne kansallisissa parlamenteissa, kun Europolin talousarvioita käsittelette, kuten mekin täällä Euroopan parlamentissa työssämme teemme. Nyt voisimme mennä suoraan edustaja Floreaan, onko hän paikalla. Ja jos haluatte puheenvuoron, täyttäkää tämä puheenvuoron pyyntö, kaavake. Pahoittelen, että tämä on tällaista kauheaa byrokratiaa niin kuin tavallisesti, mutta syy tähän on se, että me toimisimme reilusti. Meillä on tarkoituksena ottaa puheenvuoro yhdeltä kansallisen parlamentin edustajalta ja sen jälkeen yhdeltä Euroopan parlamentin jäseneltä. Eli äh, olkaa niin hyvä, että täyttäkää tämä äh, sininen kaavake, paitsi tämä niin pahoitellen, nämä eivät itse asiassa ole kyllä sinisiä, nämä ovat b mutta voitte täyttää siis tämän kaavakkeen. Ja nyt teillä on mahdollisuus käyttää kaksi minuuttia puheaikaa. Edustaja Flores, olkaa hyvä. Um. Kiitos puheenjohtaja. En tässä nyt varsinaisesti pyytänyt puheenvuoroa. Halusin tässä nyt ottaa kantaa monivuotiseen ohjelmaan. Voinko nyt puhua siitä? Kyllä todellakin voitte käyttää tämän ajan esittämällä kysymyksiä puhujille, eh, Rode Bollerille tai muille aivan mistä aiheesta tahansa. Kiitos. Me olemme siis lukeneet tämän luonnoksen, jonka Catherine de Boll on tehnyt, ja se on todella laadukas Muutama huomio ainoastaan, johon haluaisimme teidän kiinnittävän huomiota. Ensinnäkin meidän valtuuskuntamme haluaisi painottaa sitä, että yksi tärkeistä tavoitteista tässä asiakirjasta on korkealaatuinen tuki, mitä Europol voi antaa jäsenvaltioille, kun puhutaan turvallisuuskysymyksistä. Se on terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus ja kyberrikollisuus. Me olemme sitä mieltä, että Europolin täytyy pystyä toimia, toimimaan nopeasti operatiivisella tasolla tukeakseen jäsenvaltioita. Sen täytyisi antaa riittävästi tietoa ja asiantuntijuutta reaaliajassa paikan päällä. Sitten toiseksi kun me pidämme mielessä mm, laittoman maahanmuuton ongelman, niin Itävalta puheenjohtajavaltiona on asettanut prioriteetiksi, että Euroopan täytyy suojella meitä työstämällä turvallisuusnäkökohtia laittoman maahanmuuton yhteydessä. Ja tämä, tähän liittyy erittäin läheisesti rajojen vahvistaminen. Ja uskon, että tämä tulee olemaan erittäin tärkeää seuraavalla toimintakaudella. Europolilla tulee olemaan erittäin merkittävä rooli, kun puhutaan ihmissalakuljettajien puuttumisesta. Sitten kolmanneksi mielestämme on myönteistä, että tässä on kehitetty yhteen toimivuutta, mitä eri järjestelmiin tulee Euroopassa. Ja tähän tarvitaan huomattavia määrärahoja. Kun pidetään mielessä, että Euroopan olin tehtävänä on kerätä ja analysoida ja vaihtaa tietoa, niin tämä on asia, joka täytyy käsitellä. Ja tämä toki myös sitten sitä, että täytyy tarkastella, mitä Brexit vaikuttaa monivuotiseen toimintoohjelmaan. Lopuksi minä haluaisin mainita, että me todellakin olemme riippuvaisia Europolin tuesta ennen kaikkea Romanian puheenjohtajakauden aikana. Ja me tulemme myös johtamaan hallintoneuvostoa 18. päivä heinäkuuta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me tulemme kehittämään toimia virastossa. Haluaisin painostaa että meidän täytyy ponnistella tulevaisuudessa, jotta me pääsemme tavoitteisiimme vuosille 2019-2021. Paljon kiitoksia edustaja Floria. Pyytäisin, että pitäydytte parissa minuutissa, hyvät kollegat, niin että kaikki jäsenet ehtivät äh, kysymyksiä esittää. Te voitte esittää aivan kaikkia mahdollisia kysymyksiä ja esittää kommentteja, kuten äsken kuultiin. Paljon kiitoksia edustaja ja Nyt ensimmäinen puhuja Rumun parlamentista. Edustaja Dimitriov, Kyproksen valtuuskunta. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Και πολύ καλά δομημένο. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Η γενική μας απο... Κοίταξε. Meidän yleinen näkemyksemme on se, että monivuotinen ohjelma on erinomainen asiakirja. Se selkeästi kuvailee niitä strategisia tavoitteita, joita organisaatiolla on. Haluaisimme kuitenkin ottaa esille tiettyjä kohtia. Ensinnäkin uskomme, että korruptio mahdollistaa monenlaisia rikollisia toimia. Tämä on saatu nähnyt myös viimeisimmässä uhka-analyysissä – Tästä huolimatta saadaan nähdä, että sitä ei ole kuitenkaan mainittu tässä monivuotisessa ohjelmassa. Kysymykseni on, millä tavalla Euroopalla aikoo käsitellä tätä kysymystä tänä aikana? Oletteko sitä mieltä, että olisi hyödyllistä ottaa tällainen viittaus mukaan? Tavoite 1.3, se, että strategisesti parannetaan kumppanuutta yhteistyökumppanien kanssa suhtaudumme kovin skeptisesti siihen, että Turkki otetaan mukaan Välimeren maihin, joiden kanssa tehdään sopimusta henkilötietojen, mm, henkilötiedoissa ja sitä pidetään kiireellisenä. Tuolla maalla on erittäin huono tietosuoja ja tilanne on vain huonontunut tämänhetkisten terroridin vastaisten toimenpiteiden seuraukset, jotka ovat hyvin tiukkoja. Lisäksi tuo suunnitelma Turkin kansalaisten viisumivapaudeksi nimenomaan vaatii sitä, että Turkin tulee uudistaa lainsäädäntöään ja sen käytäntöjä suhteessa terrorismiin niin, että ne ovat yhdenmukaiset eurooppaisten standardien kanssa. Samalla sen tulee paremmin määritellä itse terrorismi ja näin. Jos kaikki tämä pidetään mielessä, niin henkilökohtaisten tietojen vaihtaminen johtaa siihen, että voidaan kokonaan kyseenalaistaa se tavoite, joka Europolin ja Turkin välisessä tietojenvaihdossa on. Tässä on myös toinen tärkeä kohta. Se on se, että Turkki ei tee yhteistyötä Kyproksen kanssa kysymyksissä, jotka liittyvät vakavan kansainvälisen rikollisuuteen. Ja se saattaa taas sitten puolestaan öö, vaarantaa tavoitteemme. Näissä näillä ehdoilla meidän mielestämme Europolin puitteiston laajentaminen suhteessa tähän maahan välittää väärän viestin, koska se ei osoita, miten tärkeä EU, EUlle kansalaisten tietosuoja on. Internetissä tapahtunut radikalisointi on meillä keskiössä – ja se on tietysti hyvä asia, mutta minun mielestäni radikalisoituminen moskeijoissa ja muissa uskonnollisissa paikoissa pitäisi olla osa tätä laajempaa terrorismitorjuntastrategiaa, varsinkin kun puhutaan tästä radikalisoitu, radikalisoitumistietoisuusverkostosta. Paljon kiitoksia kollegat. Pyytäisin, että rajoittaisitte puheenvuoron kahteen minuuttiin. Tämä auttaisi, koska meillä on hyvin paljon puheenvuoropyyntöjä. Ja pyytäisin, että pyritte esittämään myöskin pääjohtajalle kysymyksiä. Euroopan parlamentista edustaja Dias Nemera, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Presidente. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin onnetella Europolin pääjohtajaa. Hän on tehnyt aivan valtavan hienoa työtä ensimmäisen viiden kuukauden ajan. Hän on tehnyt kovaa työtä ja tämä on tapahtunut erittäin tehokkaasti, joten me todellakin voimme hänen turvallisuusalalla luottaa. Meillä on pari kysymystä. Viime viikolla puheenjohtaja Juncker toi esiin kaksi asiaa, joista haluaisin kysyä. Toinen näistä kysymyksistä liittyy haitalliseen sisältöön. Onko Europolilla olemassa mahdollisuuksia nopeasti poistaa haitallista sisältöä internetistä? Ja puheenjohtaja Juncker myöskin haluaisin Frontexia ja IASOa tukea. Minua huolestuttaa se, että näitä virastoja kasvatetaan, sillä pohdin, tapahtuuko tämä Euroopan maahanmuuttoverkoston ja Europolin kustannuksella. Luuletteko, että näin tulee tapahtumaan? Sitten mitä tulee kyberturvallisuuteen? Me tiedämme, että kyberrikollisuus edustaa 50 prosenttia rikollisuudesta monissa Euroopan unionin maissa. Te puhuitte paljon uusiin välineisiin investoinneista. Olen hyvin samaa mieltä tässä. Olen myöskin samaa mieltä puheenjohtajan kanssa, kun hän toteaa, että meidän täytyy antaa monivuotoisessa rahoituskehyksessä suurempi rahoitusosuus Europolille, mutta onko teillä kylliksi henkilöstöä ja muut resurssit, jotta voisitte puuttua näihin uusiin verkkovälitteisen rikollisuuden muotoihin ja kyberrikollisuuteen. Ja Tämä jälkeen see you net. Haluaisin kuulla, onko teillä mahdollisuus parantaa tämän verkoston tehokkuutta, tai voitaisiinko tätä tiedonvaihtotapaa talousrikollisuuden osalta korvata toisilla tavoilla? Paljon kiitoksia edustaja Dietnemerä nyt Ranskasta. Kansallisen valtuuskunnan puheenjohtaja, olkaa hyvä. Dans actuel Hyvät kollegat, nyt kun tarkastellaan terroriuhkaa, uudenlainen rikollisuus on uhkaamassa meitä myös laittoman maahanmuuton käyttäjä. Europolin täytyy olla todellakin turvallisuuden keskiössä. Siellä on paljon erilaisia tehtäviä. Keskitän puheen koskemaan kolmea niistä. Ensinnäkin sen tulee parantaa suhteita jäsenvaltioihin, jotta se voi olla mukana operatiivisissa toimissa laivaluotoviranomaisten kanssa. Tällainen yhteistyö on erittäin välttämätöntä, varsinkin kun kyse on tietojenvaihdosta. Nämä vaihdot ovat kymmenessä vuodessa moninkertaistuneet ja 85 prosenttia tiedoista on viidessä jäsenvaltiossa, joiden joukossa Ranska. Kun tarkastellaan tätä rajoittavaa uhkaa, Europolilla pitää olla lisävalmiuksia, jotta se tuo todellisen lisäarvon eurooppalaisen toimintaan. Sen tulee myös auttaa kansallisia parlamentteja jotta nämä voivat toimia hyvin eurooppalaisella tasolla. Kun puhutaan Brexitistä, meidän täytyy tietysti tehdä kaikkemme, jotta ei se johda tilanteeseen, jossa turvallisuustilanne heikkenee yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Jos yhteistyö kolmansien valtioiden kanssa onkin välttämätöntä, meillä on kuitenkin tiettyjä kysymyksiä näistä sopimuksista, joissa annetaan Europolille ja tiettyjen valtioiden viranomaisille oikeuksia, vaikkei, vaikkei ne täytä kaikkia vaatimuksia myöskään maaliskuussa käytetyt puheenvuorot eivät ole tässä suhteessa aivan selkeitä. Meidän täytyy edetä tapauskohtaisesti lopuksi. Euroopassa tietojärjestelmien yhteensopimus on yksi kaikkein tärkeimmistä työmaista tällä hetkellä, mutta edistys on vähäistä. Kun katsotaan sitä, miten tietokannat ovat pirstaloituneita, tutkimuksetkaan eivät ole tehokkaita. Europolin täytyy ottaa oikea paikkansa näissä keskusteluissa, jotta voidaan saada mahdollisimman hyvin nivoutettua nämä eri tietojärjestelmät yhteen ja näin noudattaa, kunnioittaa myös ää, tietosuojaa. 2020-2021 tietojärjestelmien yhteenmukauttaminen ja Europolin tietojen kasvattaminen on erityisen tärkeää. Lopuksi tietoverkkoturvallisuus on äärimmäisen suuri haaste. Europolkin suhtautuu siihen, se on minun mielestäni hyvä. Tietoverkkorikollisuus kasvaa jatkuvasti, meillä on erilaisia poliittisia ja taloudellisia uhkia. Sen torjunta vaatii globaalia toimintaa ja läheistä yhteistyötä Euroopan laivalvontaviranomaisten välillä, eikä saa jättää huomiota myöskään sitä, että yksityisen sektorin ja pankkisektorin täytyy tässä työssä olla mukana. Tässä sellaisia prioriteetteja, jotka minun mielestäni ovat Europolin monivuotisen ohjelmoinnin etukärjessä – on hyvä, että Kyproksen ja Romanian kollegatkin ovat tätä samaa mieltä. Thank you very much. Um, I... Paljon kiitoksia. Haluaisin mainita, että kaksi aikaisempaa parlamentin jäsentä ovat täällä paikalla. Edustaja Kirkhope, tervetuloa Timothy, ja edustaja Ilman Roit, lämpimästi tervetuloa teille molemmille. Seuraava puhujamme on edustaja Svetanov Bulgariasta. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin kommentoida asiakirjaa lyhy- lyhyesti. Vuodet 2019-2021 ovat vuosia, jolla voidaan konsolidoida asiantuntijuutta muun muassa, jotta voidaan tukea jäsenvaltioiden tutkintatoimintaa. Tässä tarvitaan strategia ja riittävät määrärahat strategian toimeenpanoksi. Tarvitsemme riittävät määrärahat, jotta virasto voi toimia. Toivotan tervetulleeksi ponnistelut sen eteen, mutta mielestäni on tärkeää, että todellakin taataan nämä määrärahat varsinkin terrorismin ja laittoman maahanmuuton näkökulmasta. Mielestäni on hyvä, että virasto on sitoutunut siihen, että se pitää kiinni yhteistyöstä Länsi-Balkanin maiden kanssa. Sen pitäisi toimeenpanna sopimuksia ottaen huomioon olemassa olevat mekan, yhteistyömekanismit. Nämä maat pitäisi pitää öm, yhteydessä Euroopan unionin ja sen arvoihin. Ja meidän täytyisi yhdessä kehittää näitä arvoja. Tätä kautta me voimme välttää tämä poliittisen tyhjön alueella ja se tulee auttamaan myös ihmisiä tällä alueella käsittelemään haasteita. Kun otamme huomioon maahanmuuttokriisin ja haasteet eri maissa, niin on tärkeää, että Europol ottaa huomioon Turkin roolin tässä yhteydessä ja sen tulisi tehdä yhteistyötä Turkin kanssa. Ja lopuksi pitäisi mainita myös Brexit. Ja tässä on myös jotakin maahanmuuttovirtoja, jotka palaavat Turkkiin ennemmin kuin Euroopan unionin Siksi tässä täytyisi tehdä yhteistyötä Turkin kanssa. Niin, siis Brexit, kuten sanoi. Minun kysymykseni kuuluu, mitkä ovat mekanismit ja minimistandardit niin, kuin me voimme, niin että me voimme säilyttää nämä mekanismit ja välttää sitten tyhjön, mitä turvallisuuteen tulee, kun yhdistynyt kuningaskunta jättää Euroopan unionin. European Parliament, Kater- Paljon kiitoksia sanoksi edustaja Chinichi Euroopan parlamentista, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Morais. Minä haluaisin ennen kaikkea kiittää että äh, Europolin pääjohtaja De Bolia hänen puheenvuorostaan. Kuten hän korosti, Europolin roolista on tullut ja tulee tulevaisuudessakin epäilemättä aina vain keskeisempi ennaltaehkäisyssä ja rajat ylittävien uhkien torjunnassa terrorismin torjunnassa, kyberrikollisuuden torjunnassa ja valitettavasti monen muunkin ilmiön torjunnassa. Kuten te korostitte tässä, yhteistyö on erittäin tärkeää kansallisten viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö ja muiden Euroopan unionin virastojen ja toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö. Minulla on muutama kysymys tähän liittyen. Ennen kaikkea Joulukuussa 2017 Europol hyväksyi tietojen hallintaan liittyvät sisäiset ohjelinjat ja meillä on eurooppalainen tietosuojavaltuutettu olemassa. Haluaisin tietää, mitkä ovat niitä erilaisia tarkoituksia, joihin Europol näitä tietoja käsittelee, operatiiviset strategiset analyysit esimerkiksi, ja haluaisin tietää, mitkä ovat äh, tietojen hallinnan äh, yhteen äh, sopivuuden ja yhteistyön tulevaisuuden ajatukset. Ja virastoihin liittyen haluaisin tietää, mm, kuinka meillä on toteutettu yhteistyötä Eurojustin kanssa, jotta voitaisiin näiden kahden viraston välistä yhteistyötä siis parantaa ja kun ajattelemme kautta vuoteen 2021 astien, meillä ei ole olemassa vielä mitään viittausta siihen, että jotakin suunniteltua yhteistyötä tehtäisiin EPPON Euroopan syytteviranomaisen kanssa. Oletteko arvioineet myöskin sen mahdollisia vaikutuksia ja niitä resursseja, joita saataisiin Europolin ja eurooppalaisen syytteviranomaisen välisestä yhteistyöstä toteutettua? Kiitoksia. Thank you, Catherine. Kiitoksia, Katrin. Nyt kansallista parlamentista, Irlannista. Edustaja O'Quillan, olkaa hyvä. I note but some concern that the Europe... Olen saanut huomata hieman huolissani, että vuonna 2019 2021 monivuotinen ohjelma, kun viitataan Muiden EU-valtioiden välisen yhteistyön vahvistamiseen viittaa vain Yhdysvaltain lä- lähi-välimeren, Keski-Balkanin maihin – ja kun otetaan huomioon, että Britannia tavoitteena lähteä unionista 29.3.2019, eli monivuotisen ohjelman ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Miksi tuohon jäsenvaltiolle mitään viittausta? Kai siihen nyt jotenkin tulisi viitata että tulisi jotenkin huomioida, että Europolilla olisi hyvä tuon saaren kanssa mm, toimiva yhteistyösopimus ja Pohjois-Irlanti, jos tuokin alue sitten eroaa. Ehkä voisitte ilmaista, minkälaisiin sopimuksiin olette Brexitin seurauksena ryhtyneet ja mitä seuraa tuosta Brexitistä? Tiedän, että nämä tällaiset tarkastukset johtavat siihen, että monien virko, virkoja on alennettu tasoltaan. Jotkut seniorispesialistit ovat nyt on alennettu budjettisäästötarkoituksessa alempaan virkaan. Eikö tässä ole vaarana se, että ei saada hyviä hakijoita ja että he, ne, jotka ovat töissä, ajattelevat, että heitä työpanostaan ei arvosteta riittävästi. Ja näin se vaikuttaa sitten työtulokseen. Um, now we go to... Paljon kiitoksia Sirme. Nyt uh, Alankomaihin. Edustaja Den Bön, olkaa hyvä. Goedemiddag, dames en heren. Uh, ik wil... Hyvä iltapäivä. Haluaisin painottaa, että on mielestä myönteistä, että me olemme kokoontuneet tänne yhdessä. Meillä on kokonaan naisvaltainen valtuuskunta. Eli tässä oikealla puolella ensimmäisestä kamarista kaksi jäsentä ja vasemmalla puolella yksi myös toisesta kamarista. Eli tämä siis vahvistaa yhteistyötä ja vuoropuhelua, kun puhutaan Europolin tulevaisuudesta. No sitten tämä työohjelma. Siinä on kunnianhimoisesti puhuttu toimintaohjelmasta. Tämä on hyvä, mutta tästä tulisi tukea, mitä poliisin pitäisi sitten odottaa kansallisella tasolla, kun puhutaan näistä palveluista. No sitten yhteistyö myös yksityisellä tasolla, mitä tässä tulisi tehdä ja tässä me tarvitsisimme enemmän yksityiskohtaista tietoa. Sitten mitä oikeusvaltioperiaatteeseen tulee ja miten pitkälle tätä laajennetaan kolmansiin maihin, esimerkiksi maat, joilla on kyseenalainen tai ongelmia ihmisoikeuksien kanssa. Entä sitten, kun puhutaan yksityisyyden suojasta, ennen kaikkea kun puhutaan Europolin tavoitteista esimerkiksi Travel Intelligence Capabilityn yhteydessä, esimerkiksi e PNR-kysymykset ja niin edelleen. Ja sitten määrärahat, kun puhutaan terrorismin vastaisesta taistelussa, niin eivät ole niin suuret kuin esimerkiksi kansainvälisen rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Kiitos. Thank you very much indeed. So now we go to... Paljon kiitoksia. Nyt menemme taas kansallisiin parlamentteihin, Unkariin. Edustaja Denas, olkaa hyvä. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä pääjohtaja, hyvät kollegat. Europolin monivuotuinen ohjelma luonnos keskittyy maahanmuuton aiheuttamien haasteisiin ja terroriuhkaan, ja me olemme sitä mieltä, että yksi kaikkein tehokkaimpia välineitä tässä taistelussa on lainvalvontaviranomaisten yhteistyö on aivan ratkaisevan tärkeää mielestämme tehdä yhteistyötä Europolin kanssa ja kumppaneidemme kanssa vaihtaa tietoja. Me tuemme tiedonvaihtoa ja niitä välineitä ja menettelyjä, joita kumppanimme käyttämät. Me ottaisimme kehitysmahdollisuudet lämpimästi vastaan ja haluaisimme operatiivisia ohjelmia tukea. Europolin monivuotuinen ohjelma perustuu äm, oikeus- ja äh, sisäasiain politiikkaan ja Unkarin osalta täytyy todeta, että meilläkin maahanmuutto on suurimpia haasteita. Meidän täytyy suunnitella pitkälle eteenpäin, kun ajattelemme Schengenin rajoja ja mahdollisesti uusia rikollisuustyyppejä, joita saattaa tulla esiin, jotka eivät vaikuta vain Unkariin, vaan koko Euroopan unioniin. Me haluaisimme kasvattaa rajat ylittävää tiedonvaihtoa ja osallistumistamme operatiiviseen yhteistyöhön siihen, jota eurooppalaisissa aloitteissa toimeenpannaan. Niin me haluaisimme nähdä Europolin toimivan tehokkaasti ja että sillä olisi tehokas hallinto ja toivomme, että olemassa olevia välineitä ja resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja että samaan aikaan näistä mekanismeista tehtäisiin avoimempia. Paljon kiitoksia ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta osallistua valvontaryhmän kokoukseen kansallisen parlamentin edustajana. Kiitoksia seuraavaksi yhdistyneen kuningaskunnan parlamentista, Lordi Kirkhope, olkaa hyvä. And may I also welcome the new director of your... Kiitoksia. Toivotan myös tervetulleeksi Euroopan uuden johtajan tehtäviinsä. Minä olen ollut kovasti mukana siinä, että on vaadittu lisää vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta Europolille. Ja olen kovin ilahtunut, että voin olla tässä nimenomaisessa tapahtumassa tänään mukana ja osana siis tätä prosessia. Yksi olen erityisen ilahtunut siitä, että aivan muutama päivä sitten yhdistynyt kuningaskunta halusi ottaa käyttöön uudet säännöt, joiden avulla helpotetaan rahoitustietojen välittämistä. Ne kulkevat käsi kädessä neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin kanssa ja ennen viidettä. Eli tämä aloite on oikein hyvä. Yhdistyntä kuningaskunnalta on tärkeä, kun pyritään ymmärtämään Europolin merkitystä. Olin itse PNR-kysymyksissä esittelijänä ja pidän näitä reaaliaikaisia viittauksia, joita nyt jo tehdään tietojenvaihtoon, äärimmäisen tärkeinä Euroopan turvallisuuden kannalta. Ja se valtava määrä virastoja, joiden kanssa Eurooppa joutuu tekemään yhteistyötä, niin EU-virastothan ovat myöskin ulkoisia virastoja. Olen kovin huolissani siitä, että olipa mikä hyvänsä tämä lopputulos Britannian kannassa ja sen suhde EU-hun niin haluaisin pyytää pääjohtajaa vastauksessaan kommentoimaan näitä virastojen välisiä suhteita ja todellakin niitä sääntöjä, jotka ovat voimassa Europolin operaatioissa, kun kysymys on tiedoista ja turvallisuudesta, ja millä tavalla näitä voitaisiin välittää käynnissä olevassa suhteessa yhdistyneen kuningaskunnan ja, ja muiden Euroopan maiden välillä. Tämä on minulle äärimmäisen tärkeää. Tietysti me kaikki ymmärrämme, hyvä puheenjohtaja, että kaikkein tärkein asia, joka tässä tulee ottaa huomioon, Europolin menestystarina on sisältänyt yhdistyneen kuningaskunnan täyden yhteistyön. Thank you very much. Um, now... Paljon kiitoksia. Nyt Ranskasta. Edustaja Mendes, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Je vais, je vais être court. Et... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulen puhumaan nopeasti ja lyhyesti. Minulla on hyvin yksinkertainen kysymys. Kuinka poliisiyhteistyö voi edistää Eurooppaa? Pitäisikö meillä olla operatiivinen keskus rajat ylittävää rikollisuutta ajatellen ja monikansallista rikollisuutta ajatellen? Ja tulisiko meidän toimia samalla tavoin kuin Bataclanin iskujen jälkeen vuonna 2015 tutkinnan alalla? Pitäisikö Europolin siis toimia samalla tavalla? Ja pitäisikö tämä ottaa huomioon myöskin talousarvioissa? Pitäisikö meillä olla siis myöskin Europolin operatiivista valmistelua? Thank you very much and thank you. Paljon kiitoksia. Kiitoksia siitä, että puhutte näin lyhyesti. Meillä on vielä melko paljon kollegoja, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron. Toivon, että muutkin samaa ajatusta neurottelisivat. Nyt edustaja Viisal Alankomaista, olkaa hyvä. Ehm, bedankt. De, de Nederlandse Senaat. Kiitoksia. Alkuperäinen senaatti haluaa kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana tämän kokouksen järjestämisessä ja haluaa kiittää Europolia sen työpanoksesta, kun se pyrkii torjumaan rikollisuutta Euroopassa. Haluaisin esittää mielelläni kysymyksen Europolin monivuotisesta ohjelmasta. Tavoite kaksi Euroopan operatiivinen tuki ja asiantuntemus. Tavoite kaksi on se, että Eurooppa antaa Europolille, jäsen, antaa Europolille asiantuntijatukea ja operatiivista tukea. Minkälainen tämä tuki on muuta kuin, että tarjotaan tietoa? Minkälaiset jäljitysvaltuudet on Europolin työntekijöillä, kun tehdään suhteessa jäsenvaltioiden valtuuksiin, minkälainen mandaatti heillä on ja millä tavalla voi yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä olla tässä mukana. Voisiko Europol kertoa meille siitä, mikä Europolin rooli on ollut näissä tutkimuksissa? Jään odottelemaan mielelläni Europolin vastausta. Again for being brief. Paljon kiitoksia, kiitoksia puhuttu näin lyhyesti. Seuraavaksi Kreikan parlamentissa Papadio Doro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella rouva de Bollia, Europolin uutta pääjohtajaa. Haluaisin onnitella häntä selkeästä esityksestä, mitä monivuotisen toimintaohjelmaan tulee. Haluaisin kuitenkin puheenvuorossani keskittyä uusiin haasteisiin, joita kohtaamme tänä päivänä. Puhun maahanmuuttokriisistä ja turvakysymyksistä, ennen kaikkea Länsi-Balkanilla. Tietysti me emme puhu vuodesta 2015, Vuonna 2015 meillä oli valtavia maahanmuuttovirtoja, mutta meillä on nyt Turkin ja EUn välinen sopimus, jota sovelletaan. Ja tämän seurauksena meillä on hyvin paljon henkilöitä, jotka ovat jääneet jumiin Kreikan saarille. Me puhumme kymmenistä tuhansista pakolaisista Kreikan saarilla. Europol ja muut tahot ovat ponnistelleet ratkaistakseen maahanmuuttokriisin, mutta uskon, että ne ovat johtaneet vain epävarmuuden lisääntymiseen. Euroopan vaalit ovat tulossa. Hyvin paljon tullaan puhumaan turvallisuudessa ja siitä, miten tämä maahanmuuttokriisi tullaan ratkaisemaan. Mutta mitä Europol voi vielä lisäksi tehdä, jotta voitaisiin käsitellä myös turvallisuushaasteita tässä yhteydessä? Ja haluaisin tietää, että Oletteko huomanneet, että tällainen tapa toimia johtaa vain radikalisoitumiseen maahanmuuttajaryhmissä? Thank you very much. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Martin Toledano Espanjasta, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Eh, gracias a la... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Europolin pääjohtajaa Minulla on muutamia ajatuksia ja muutamia kysymyksiä, jotka haluaisin jakaa kanssanne. Europolin haasteet äh, ovat valtavat, kuten todettua, terrorismin torjunta, kyberrikollisuuden ihmiskaupan, äh, äh, ihmissalakuljetuksen järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja niin edespäin. Meitä huolestuttaa kohtaa, koska tiedon annon koordinaation alalla on hankaluuksia kansallisten viranomaisten kanssa, että voisimme puuttua aivan alkuvaiheessa näihin ilmiöihin ja rikoksiin. Haluaisin myöskin tietää, mitkä ovat Brexitin aiheuttamat taloudelliset ongelmat Brexitin tapahtuessa. Kuinka tämä ongelma ratkaistaan? Me olemme nyt huolimassamme siitä, että tämä saattaisi vaikuttaa jäsenmaiden turvallisuuteen. Kansalaiset eivät usein ymmärrä, kuinka Euroopan unioni toimii. Ja uskoakseni yksi tapa, jolla me voisimme varmistaa sen, että Euroopan unionia arvostetaan – suuremmin, on se, että Euroopan kaltaisia virastoja käytettäisiin hyväksy, hyväksi. Meidän pitää toimia niin, että ihmiset äh, tietäisivät enemmän Europolin toiminnasta. Esimerkiksi Espanjassa ihmisten pitäisi tietää, mitä Europol tekee ja kuinka se parantaa kansalaisten turvallisuutta. Uskon, että tämä olisi asia, joka auttaisi kasvattamaan painostusta niin, että saisimme enemmän rahoitusta Europolille. Nyt kysymys. Haluaisin tietää, kuinka euroalueen kriisi saattaisi vaikuttaa tilanteeseen. Kiitoksia. Ähm, paljon kiitoksia ja edustaja Kärim äh, Ranskasta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tietysti kaikki täällä kollegoiden puheenvuorot osoittavat selkeästi sen, että ollaan jotenkin huolissaan, ollaan huolissaan siitä, millä tavalla yhteistyö kapasiteetti toimii. Ja me haluaisimmekin tietää, millä tavalla tämä Europolin ja muiden virastojen välinen yhteistyö tapahtuu Euroopan unionin sisällä. Eikö ole olemassa vaaraa siitä, että toimivalta siirtyy esimerkiksi Europolin ja Frontexin välillä, jossa on selkeästi saatu nähdä, että sekin taistelee terrorismia, asekauppaa vastaan vaikka tietysti sen päätehtävä on Euroopan unionin ulkorajavalvonta, samaten kuin tuo roolijako, kun kysymys on laittoman maahanmuuton torjunnasta. Se kokemus, jota olette saanut, kun olette käyneet näissä järjestelykeskuksissa, siitä voisi ehkä olla hyötyä, kun puhutaan maahanmuuttovirtojen tukahduttamisesta ja puhutaan alueellisista alustoista. Haluaisin tietää tarkalleen, millä tavalla sitten loppujen lopuksi vältetään se, että toimivaltuudet eivät heilahtele yhdeltä virastolta toiselle. Sillä mehän olemme kaikki halunneet myös vahvista parlamentaarista valvontavaltaa tässä suhteessa. And our final speaker before... kiitoksia. Viimeinen puhujamme ennen kuin annan pääjohtajalle uudelleen puheenvuoron on Luxemburgista edustaja Angel, olkaa hyvä. The floor. I want to thank Ms. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Rova de Bollia hänen esityksestä. Ja olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan, mitä budjettiin ja monivuotisen rahoituskehitykseen tulee. Tämä on esimerkki siitä, että kun tavataan neuvoston taholla, niin kaikki haluavat, että tehdään enemmän, mutta kukaan ei halua maksaa. No, kysymykseeni sitten. Tämä liittyy siihen, että minä mm, puollan siviilipalvelu, Mitä valkojen virkamiehiin tulee? Mikä tilanne on tällä hetkellä Europolissa? Me tiedämme, että monet, jotka tekevät äh, Europolissa töitä, tulevat jäsenvaltiotasolta, mutta motivoituneen henkilökuntaan äh, tarvitaan ehkä äh, enemmänkin. Kiitos. I'd like to thank you very much for, for those Paljon kiitoksia hyvät kollegat näistä erittäin perustelluista ja melkoisen tärkeistä kysymyksistä. Paljon kiitoksia tästä. Ja nyt hyvin mielelläni annan uudelleen pääjohtajalle puheenvuoron. Ohjelinjana haluaisin todeta, että me päätämme tämän keskustelun kello viisi. Tiedän, että pääjohtaja ei nyt ehdi vasta kaikkiin kysymyksiin, joita esitettiin, mutta monet näistä teemoista ovat toistuvia teemoja, joten Katrin, jos voisit vastata näihin tärkeimpiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. The remarks, it helps us in the reflection. Paljon kiitoksia, kiitoksia näistä huomioista ja kysymyksistä. Tämä auttaa meitä pohtimaan sitä, kuinka voisimme parhaalla tavalla palvella Euroopan kansalaisia. Pyrin nyt vastaamaan ryhmitellen kysymyksiä. Aloittaisin maahanmuutosta. Maahanmuuttaja maahanmuuton alalla Europolilla on maahanmuutolle omistettu keskus, joka tällä hetkellä ähm, maahanmuuttajien salakuljetustapauksia äh, tutkii. Niitä on avoimena 19. Me voimme tällä hetkellä vain 19 korkean tason tutkintaa äh, harjoittaa yhtä aikaa ja toisen tason tutkintojen määrä on korkea, salakuljettajien piirissä väkivaltaisuus nousee ja tämä on miljardien arvoista toimintaa. Salakuljettaminen vastaa 25 prosenttia korkean tason kaikista tutkinnoistamme, jotta meillä olisi kohdennetumpi toiminta ja Euroopan unionin laajuista tiedonkerruuta ja jakoa. Tarvitsemme standardisointia. Me haluamme luoda todellista vaikutusta. Meillä on kymmenen kohdan esittely, jota voidaan käyttää kokouksissa, jota on käytetty jo neuvoston kokouksissa. Nyt haluaisin korostaa kolmea näistä toimintatyypeistä. Meidän tarkoituksemme on luoda yhteinen toimintaryhmä maahan muuton ja ihmisalakutuksen alalla kansallisten viranomaisten kanssa yhteistyössä. Me toimimme samalla tavalla terrorismin torjunnassa ja kyberrikollisuudessa ja meillä on suuria tuloksia saatu tällä tavoin. Tutkijat voivat keskustella keskenään ja voimme näin tunnistaa kaikkein tärkeimmät tutkintatapaukset. Tämän lisäksi me haluaisimme keskittyä tutkintoihimme tarkemmin. Esimerkiksi meillä tulisi olla jäsenmaissa useammin tutkintoja, jotka pyrkivät tunnistamaan ja perimään takaisin rikollisuuden rikollisuuden tuottamia voittoja. Yhteistyö kolmansien maiden kanssa on erittäin tärkeää, että voisimme vastustaa ähm, maahan tulijoiden salakuljetusta ennen Euroopan unionin saapumista. Ja yleisesti ottaen me haluamme tarkastella mahdollisuuksia saada Euroopan unionin ulkopuolista maista tiedustelutietoa. Tämä on aivan ratkaisevan tärkeää, jos me haluamme purkaa salakuljettajan verkostot, jotka toimivat äh, näiden maahanmuuttajien salakuljetuksen taustalla. kysymys korruptiosta. Korruptiota ei ole mainittu lainkaan monivuotuisessa ohjelmassa. Me kyllä siitä huolimatta tunnustamme, että korruptio on kaiken tyyppisen rikollisuuden mahdollistava ilmiö ja monilla aloilla se vaikuttaa vahvasti. Meillä on ollut viime kuukausien aikana useissa jäsenmaissa tutkintoja korruptioon liittyen, ja me yhä pyrimme määrittelemään tarkemmin sovellusalaa ja sitä, mitä virasto voi tutkijoille tukena tarjota. Mitä tulee korruptiokysymykseen monivuotuisessa työohjelmassamme, jonka hallintoneuvosto on tehnyt. Vuodelle 2019 meillä on jo suunnitelma siitä, että Europol tulee tukemaan korruption vastaisia toimia, joihin jäsenmaat ryhtyvät. Ja se tulee tukemaan hankkeita, jotka liittyvät korruption torjuntaan. Ja tämän lisäksi me tulemme kasvattamaan yhteistyötä korruptiota torjuvien virastojen kanssa. Sitten liittyen yhteistyöhön Turkin kanssa. Yhteistyö Turkin kanssa on jotakin, minkä Kyproksen edustaja toi esiin. Europol tunnustaa sen mahdollisen operatiivisen edun, jota me saamme eri rikollisuuden aloilla, kuten esimerkiksi ihmissalakuljetuksen ja huumeiden salakuljetuksen alalla. Toimissamme Turkin kanssa. Me olemme tehneet strategisen sopimuksen, joka astui voimaan 2004 Turkin kanssa, mutta tämä sulkee pois mahdollisuuden jakaa henkilötietoja. Sopimus helpottaa yhteistyötä monilla muilla aloilla ja meillä on yhteistyövirasto Turkissa – vuodesta 2006 asti, mutta henkilötietojen jakaminen ei ole tässä yhteydessä mahdollista. Mitä tulee tulevaan yhteistyöhön? Tuleva yhteistyö riippuu Euroopan komissiosta. Sen tehtävänä on Euroopan unionin puolesta neuvotella Turkin kanssa, mitä tulee henkilötietojen vaihtoon Europolin ja ähm, kansallisen viranomaisen kanssa Turkissa. Turkki on kuitenkin hallintoneuvoston laatimalla listalla prioriteettimaistamme. Mitä sitten tulee IRU-hun? Täytyy sanoa, että tämä on ollut Europolin menestystarinoita ja haluaisin kiittää tuestanne eurooppalaiselle IRUlle. Tämä luotiin vuonna 2015 ja tähän asti me olemme 66 sisältöosioita käsitelleet ja tämä on noin 64 000 viittausta luonut, eli 95 prosentin onnistumistaso. Me Toivotamme tervetulleeksi puheenjohtaja Junckerin ehdotuksen viime viikolta ja myöskin me pyrimme torjumaan radikalisoitumista. Tarkastelemme tällä hetkellä komission kanssa sitä, kuinka voimme tätä uutta toimintaa toimeenpanna, mutta tämä tulee vaatimaan lisähenkilöstöresursseja ja taloudellisia resursseja. Komissio on tehnyt aloitteen ja meitä kuultiin aloitteen valmisteluvaiheessa komissiossa. Olemme hyvin tyytyväisiä komission aloitteeseen. Sillä on hyvin tärkeää, että meillä on ähm, olemassa mahdollisuus poistaa internetistä hyvin nopeasti terrorismi sisältöä, sillä tämä on hyvin tehokas tapa vastustaa radikalisoitumista. Mitä tulee sitten virastojen väliseen yhteistyöhön? On totta, että välillä me pohdimista, kuinka virastot tekevät yhteistyötä ja kuinka niiden toimivalta rajoittuu muiden virastojen toimivaltaan. Tämä on hyvin tärkeää eurooppalaisten virastojen osalta. Meillä täytyy olla yhteinen strategia, yhteisiä toimia, yhteisiä arviointeja. Ensimmäisen kerran meillä on nyt hallintoneuvosto, jossa Frontex ja Europol kokoustuvat yhdessä. Tämä tapahtuu ensi viikolla ja tämä on hyvin tärkeä hallintoneuvoston kokous, sillä meillä on mahdollisuus äh, siellä määritellä Europolin ja Frontexin äh, toimi vallan rajat ja määritellä sen, kuinka me tulemme tulevaisuudessa tekemään yhteistyötä. Olen jo vakuuttunut siitä, että meillä tulee olemaan erittäin hyvä korkean tason kokous Frontexin kanssa. Me voimme luonnostella tulevaisuuden työtämme ja tulemme löytämään ratkaisuja. Kahdella virastollamme on eri kompetenssit. Europol keskittyy rikostutkintaan, tiedonvaihtoon ja eh, rikoksia tutkivan verkoston toiminnan tukemiseen. Eh, Frontex puolestaan valvoo rajoja. The fiu nets financial... Mitä sitten tulee FAU-verkostoon? Talousrikokset ovat hyvin tärkeä ilmiö ja on hyvin tärkeää seurata, analysoida niitä ja saada myöskin tarvittavaa, tarvittavaa koulutusta tätä analyysiä varten. Me olemme Europolissa vakuuttuneita siitä, että meidän täytyy tehdä vielä enemmän ja me tulemme käyttämään eh, tuntemustamme auttaaksemme niitä jäsenmaita, jotka tukea tarvitsevat. Europol tekee tällä hetkellä kahdeksan EFAUn kanssa yhteistyötä ja me olemme luonnostelleet säännöt, jotka liittyvät äh, taloustiedon vaihtoon. Tämä ehdotus antaa Europolin mahdollisuuden pyytää EFAulta äh, Europolin kansallisen yksikön kautta taloudellisia tietoja. Meidän täytyy aina tehdä tämä kansallisen pisteen kautta ja me uskomme, että tämä tulee olemaan toimintaa, joka auttaa vastustamaan talousrikollisuutta. Kyseessä on yksi Euroopan unionin prioriteeteista, mitä tulee sitten vuonna 2019 talousarvioon, kuten jo aikaisemmin puheenjohtaja korosti ja eri jäsenet korostivat Euroopan unionin talousarvioluonnos vuodelle 2019 suunnittelee Europolille rahoitusosuutta, joka olisi 120,9 miljoonaa euroa ja kahdeksan ylimääräistä henkilöstöpaikkaa. Tämä ei ole kovinkaan paljon ajatella niitä tehtäviä, joita me hoidamme, joita meidän pyydetään hoitavan. Ja tämä jopa vastaa 8,2 miljoonan leikkausta vuoden 2018 talousarvioon rahoitusosuuteen verrattuna. Ja tämä vastaa 31 miljoonaa leikkausta, jos me vertaamme sitä Europolin hallintoneuvoston ehdotukseen. Ellei talousarvioosuutta kasvateta, meidän tulee olemaan vaikeaa toimeenpanna hotspot-suunnitelmia, mitä me tulee vaikuttamaan maahanmuuton alan töihimme. Ja me tarvitsemme myöskin lisätalousarvion vuoden 2018 osalta. Eh, tämä on hyvin tärkeää kyberrikollisuuden torjunnassa. Tämä on jotakin, me voimme tehdä Euroopan unionin tasolla. Voimme auttaa salauskysymyksissä, nykyisissä IT-kysymyksissä. Meillä myöskin tulee olemaan tulevaisuudessa vaikutuksia tukia jäsenmaiden erityistoimintayksikköjä – joita puheenjohtajisto haluaisi tukea, tätä niin kutsuttua Atlas-verkostoa. Meidän pitäisi pyrkiä myöskin parantamaan rahanpesun vastaisia toimia, meidän terrorismin rahoituksen vastaisia toimia ja jos meidän tulee reaaliaikaisemmin pyrkiä poistamaan terrorismi sisältöä verkossa. Tämä vaatii lisäresursseja, kuten myöskin hotspoteissa tehtävät turvallisuustarkastukset. Emme ole varmoja, pystymmekö me tähän. Ja myöskin äh, rikollisten Darknetin vastustaminen vaatii hyvin paljon resursseja ja äh, toimintaa taholtamme. Kuten sanoin, IT-järjestelmiin liittyen me emme viime vuonna it investoineet kylliksi aina kun Europol tarvitsi lisärahoitusta. Se tätä rahoitusta otti IT-varoista. Euro Polilta jäsenmaat ottivat yhä enemmän ja enemmän tukea ja apua niillä aloilla, joita ne eivät itse voi ratkoa, kuten esimerkiksi äh, salauskysymyksissä, salauksen purussa tai äh, analyyseissä. Eli Europolin täytyisi voida tukea jäsenmaita näissä tehtävissä, joita ne eivät itse pysty hoitamaan. Mitä sitten tulee Brexitiin, haluan todeta, että monet ovat huolissaan Brexitin vaikutuksista. Europol on jo arvioinut Brexitin vaikutuksia ja on moniin yksityiskohtaisiin kysymyksiin vastannut niin kysymyksiin, joita komissiolta saimme. Luotan siihen, että Europol pystyy vastaamaan Brexitin vaikutuksiin, mutta niitä on liian varhaista tässä vaiheessa vielä käsitellä, sillä meidän täytyy löytää vielä ratkaisuja suurempiin turvallisuuskysymyksiin, myöskin mukaan lukien Europol. Haluaisin vakuuttaa teidät kuitenkin siitä, että me käymme läpi kaikkia mahdollisia skenaarioita Brexitin toteutumiseen liittyen ja että me tulemme löytämään ratkaisut myöskin Tällä viikolla poliisipäällikköjen konferenssin yhteydessä me tulemme keskustelemaan erilaisista mahdollisista seuraamuksista, joita Brexitillä on. Mitä tulee sitten äh, integroituun tiedonhallintaan, mikä Europolin rooli tässä itse asiassa on. Europolin rooli pyrkii siihen, että me helpotamme tiedonvaihtoa. Tiedonvaihdossa on neljä tasoa. Ensinnäkin äh, tiedon ristikkäistarkistus, tämän jälkeen temaattinen analyysi, kolmanneksi operatiivinen analyysi ja neljännekseen tiedonvaihdon helpottaminen. Eli tietokanta, jonka Europol on kehittänyt, tulee aina pohjaamaan järjestelmäämme. Nyt meidän täytyy pyrkiä toimimaan niin, että tietokantaan pääsy määrittyy kunkin tarpeen mukaan. Tietosuoja on tässä yhteydessä erittäin tärkeä kysymys ja meidän toimimme ovat tietosuojasääntöjen ähm, linjoilla. Tietosuoja on hyvin tiukka säännöstö ja meillä on hyvin paljon sitä valvovia henkilöitä, henkilöitä, jotka valvovat henkilöiden ja virastojen toimintaa. Meillä on myöskin Euroopan tietosuojan valtuutettu. Ja tämän lisäksi meillä on hallintoneuvoston nimittävä tietosuojavaltuutettu, joka käy jatkuvasti työtämme läpi ja tarkistaa, että me kunnioitamme tietosuojasääntöjä. Meillä on myös Euroopan EDPS, Euroopan tietosuojavaltuutettu, jonka kanssa teemme erittäin hyvää työtä. Europol on luonut jo kauan aikaa sitten tiedon käsittelylle ja jakamiselle tiukat säännöt, ja se on pyrkinyt varmistamaan sen, että tietoa jaetaan vain ennen kumppaneiden kanssa, joilla on lupa tätä tietoa käsitellä, niin että tieto luovutetaan kansallisille viranomaisille, ja toimimme niin, että datan lähettäjä on sen omistaja. On hyvin tärkeää käsittää tässä yhteydessä se, että ähm, tieto tai data kuuluu jäsenmaille. Jäsenmaat ovat sen omistajia. Meillä on tässä työssä mukana vain sellaisia henkilöitä, jotka ovat äh, joko ennen toimineet lainvalvontaviranomaisena itse tai heidät on erityisen menettelyn kautta valikoitu tähän tehtävään. Jos teillä on lisäkysymyksiä asiaan liittyen, voin vastata siihen kirjallisesti. Uskoakseni minulla ei enää ole kovinkaan paljon aikaa tässä. Niin, näin todellakin taitaa olla, mutta uskoakseni näiden suurten kysymysten osalta, jos kollegat haluavat lisätietoja, voimme varmaankin, jos jotakin tässä jää vastaamatta, tuokaa se esiin kohtuullisuuden puitteissa. Ja tässä yhteydessä me emme nyt jatkokysymyksiä esitä esimerkiksi Brexitin yhteydessä. Europol on toimijoita. Meillä on hyvin vaikeita neuvotteluosasia vielä ratkottavana. Tämä tarkoittaa sitä, että Europol ei voi kovinkaan paljon tehdä ennen kuin poliittisesti asiassa on edetty. Meillä on siis melkoisen vaikeita kysymyksiä virastolle, mutta jos teillä on vielä lisäkysymyksiä, Olkaa hyvä ja esittäkää niitä. Uskokseni tässä tuli jo erittäin hyviä kysymyksiä. Katrin, tässä oli vielä pari minuuttia, jos haluat jotakin lisätä yhteen vetona. Ole hyvä. Kiitos näistä kysymyksistä. Ne ovat myös johdonmukaisia ehm, sen kanssa, mitä olen kuullut eh, ministereiltä. Ja haluaisin painottaa myös sitä, että Länsi-Balkani on meillä on meille prioriteetti. Meillä on yhteistoimia maiden kanssa. Ja kun puhuttiin tietojen siirrosta kolmansiin maihin, säännöt ovat erittäin tiukkoja. Komissio on vastuussa näistä kysymyksistä. Mutta minä haluaisin kuitenkin kiittää teitä mielenkiinnosta. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette erittäin kiinnostuneita siitä, mitä tukea Europol voi jäsenvaltioille antaa. Ja jos voin vastata kirjallisesti kysymyksiin, niin teen sen mielelläni ja olen toki myös käytettävissä. ne Jos teillä on kysymyksiä, että vierailette Europolissa, niin silloin varmasti saatte myös vastauksia esittäville kysymyksiin. Joten paljon kiitoksia ja toivottavasti tapaamme taas pian. Paljon kiitoksia, hyvä pääjohtaja. Kiitoksia. Hyvät kollegat, jos teillä on vielä kysymyksiä, joihin tässä ette saaneet vastausta tai vielä lisäkysymyksiä pääjohtajalle, voitte ne osoittaa meille, sihteeristöllemme tai suoraan Europolin pääjohtajalle. Paljon kiitoksia. Ja haluaisin selventää tähän Brexit-huomioon liittyen äh, turvallisuuskysymyksissä erityisesti Europol Lyn yhteydessä. Meillä on avoin kysymys olemassa siitä, pääseekö tulevaisuudessa yhdistynyt kuningaskunta, saako se pääsyn Europolin äh, tietokantoihin. Mutta luonnollisesti vielä kaikkia näitä kysymyksiä ei ole ratkottu. Komission kanta on hyvin selvä siitä, mitä yhdistynyt kuningaskunta voi odottaa, mutta operatiivisesti Europolille tämä on hyvin hankala tilanne luonnollisesti. Täytyy odottaa sitä, että molemmat osapuolet ovat edenneet eh, vielä asiassa eteenpäin, mutta tämä asia nyt on tietenkin hyvä tässä yhteydessä jo mainita. Nyt etenemme eteenpäin tämän päivän toiseen osioon. Nyt meillä on maaliskuun ja syyskuun 2018 Euroopan hallintoneuvoston toimintaa koskeva osio. Meillä on Svetan Svetanovilta äh, tulossa puheenvuoro. Ja nyt pyytäisin molempia puhujamme tulemaan tänne eteen. Kun he ovat tulossa tänne, voisin esitellä tämän aiheen. Eli hyvät kollegat, tämä on muodollinen artiklan, äh, Europolin artiklan 14 mukainen. osio. Nyt tuleva puhuja on osallistunut Euroopan hallintoneuvoston 107. kokoukseen 4. ja 5. toukokuuta ja Euroopan asetuksen artikla 51 mukaan Euroopan hallintoneuvoston puheenjohtaja kutsutaan paikalle keskustelua varten. Eli me jälleen etenemme saman mallin mukaisesti. Ensin meillä on yksi kansallisen parlamentin edustaja ja sitten yksi Euroopan parlamentin edustaja. Tietenkin täällä nyt puhujalista elää osallistujien jakaman mukaan. Eli seuraavaksi Euroopan, Euroopan hallintoneuvostosta, herra Breit, ja tämän jälkeen herra Paatne. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. aitäh äh, selle võimaluse eest. kiitoksia mahdollisuudesta saada puhu, tulla puhumaan tänne kokouksenne joudun kyllä toteamaan, että 10 minuuttia Europolin työstä ja Europolin hallintoneuvoston työstä ja samalla pitäisi kattaa puoli vuotta, niin on kyllä vähän liian vähän aikaa minulla menee tähän kauemmin. Arvoisat työryhmäjäsenet, hyvät ystävät, hyvät kollegat, minulla on suuri kunnia saada kääntyä teidän puoleenne Europolin hallintoneuvoston puheenjohtajan ominaisuudesta ensimmäisen kokouksemme jälkeen lokakuussa 2017. Anteeksi, keskeytyn. Tässä taisi olla hollannin tulkkauksen kanssa ongelma aina. Aina hollanti. Kaikkia kieliä voi puhua paitsi sitä näköjään ei. Toimiko kaikki nyt? Everything okay? Sorry. Okay. Yeah. Thank I you. Think, is it okay? Everything is okay now. Nyt kaikki toimii. Please go ahead, sorry. Olkaa hyvä, jatkakaa. Pahoittelen, että keskeytyn. Seekordne, joi... Tämän kertaan yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän kokous on viimeinen, johon osallistun tämän hetkisessä ominaisuudessani. Tämä toimijaka päättyy joulukuussa ja sitten valitaan uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Näin aluksi haluaisin painottaa, niin kuin olen aiemminkin jo tehnyt, sitä, että hallintoneuvosto on erittäin tärkeä kumppani, kun pyritään takaamaan Europolin tehokas toiminta ja tavoitteet. Kun valvomme Europolia, meidän roolimme on aivan ainutlaatuinen ja tämänhetkisessä asiayhteydessä on tärkeä. Euroopan unionilla ja jäsenvaltioilla on edessään haasteet, jotka liittyvät kansalaisten turvallisuuteen. Europolia halutaan antaa yhä enemmän tukea, niin pitää tukea enemmän kansallisia elimiä. Alustan katsauksella hallintoneuvoston viimeaikaiseen te- toimintoihin eri avainkysymyksissä – ja otan tässä myöskin esille seuraavat suunnitellut toiminnot. Hallintoneuvosto viimeinen kokous pidettiin 3. ja 4.5.2018 ja sen isäntänä oli Bulgaria eh, Sofiassa. Tuolloin käsiteltiin hallintoneuvostossa useita yrityselämään ja strategisen toimintaan liittyviä kysymyksiä näiden joukossa Euroopan ulkoasiat ja niiden suhteen haluaisin tänään tehdä pienen katsauksen. Yrityskysymyksissä on muun muassa hallintoneuvosto hyväksynyt uuden ihmisarvon suojaamisen politiikan ja psykologisen seksuaalisen häirinnän estopolitiikan. Tämä politiikan avulla parannetaan yhteistyöehtoja Europolissa – Samalla luodaan selkeämpi järjestys ja koulutusvaatimukset asioista vastaavalle henkilökunnalle. Samoin hyväksyimme viimeisimmän Europolin konsolidoidun vuosikertomuksen Kaarin 2017, joka on saanut aikaiseksi myönteisiä tuloksia operatiivisen ja strategisen toiminnan aloilla kun kysymys on hallinnosta, rahoituksesta ja ei enemmistä resursseista. Lisäksi tarkastelimme määrällisiä ja laadullisia kriteereitä vuosikertomuksessa jokaisen jäsenvaltion kohdalla. Tämä kertomus koostetaan yhdessä Euroopan äh, perustussopimuksen artikan 7 kohdan 11 pohjalta. Ja ensimmäinen kohta siitä tulee voimaan vuonna 2018. Uskon, että kun me esitämme vertavissa olevia tilastotietoja, tämä kertomus voi olla mukana parantamassa tietojen välitystä Euroopan ja jäsenvaltioiden välillä. Kertomus on myös Euroopan parlamentille, kansallisille parlamenteille ja muille vastaanottajille, jotka Euroopan säännöstöstä löytyvät, kuten myöskin yhteiselle parlamentaariselle valvontaryhmälle. Seuraavaksi otan esille Euroopan ulkosuhteet ja siinä tapahtuneen kehityksen. Ensinnäkin hallintoneuvosto hyväksyi Albanian, Bosnia-Herzegovinan ja Serbian yhteistyöhenkilöt ja heidän arviointikriteerinsä – Tavoitteena on arvioida tämän toimen käytännön arvoa ja katsoa, mikä näiden yhteyshenkilön rooli on. Tämä arvio viedään päätökseen todennäköisesti vuoden 2019 loppuun mennessä. Europolin yhteistyö Länsi-Balkanin maiden kanssa on myöskin oleellinen hallintoneuvostolle. Kyseiset maat on, erittäin tar- ovat erittäin tärkeitä kumppaneita, kun torjumme järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia. Tämä näkyy myös Europolin äskettäessä terrorismin ja tilannekertomuksesta. Minulla on sellainen näkeminen, että tuleva yhteistyö näiden maiden kanssa johtaa siihen, että ne voidaan integroida Euroopan unionin turvallisuusstruktuureihin ja samoin voidaan olla mukana lisäämässä lisävuoropuhelua ulkosuhdetoimintaa näiden vastaavien kolmansien osapuolten kanssa. Toiseksi Eurooppa, Europolin asetuksen säännösten pohjalta ja Europolin ulkoisuudestrategian prioriteettien nojalla vuosille 2017-2020 hallintoneuvosto on vahvistanut päätöksensä yhteistyöksi Europolin ja Israelin lainvalvontaviranomaisten välillä. Kyseinen säännöstö, joka allekirjoitettiin 17.7., ei sisällä henkilötietojen välittämistä. Päätavoitteena on viedä eteenpäin yhteistyösuhteita eri toimialojen avulla, välittää yleisiä tilannekertomuksia – tietoa rikostutkinnasta, kuten myöskin vaihtaa parhaita käytäntöjä teknologista kehityksestä. Lisäksi haluamme olla mukana koulutustyössä ja tarjoamme apua ja tukea rikostutkimuksissa. Sitten menen budjettikysymyksiin. Ennen kuin kuitenkin ryhdyn näitä käsittelemään, olen jo kovin kiitollinen Itävallan edustajalle ja Claude Moraesille siitä tuesta, jota he ovat antaneet Europolin budjettikysymyksessä. Toukokuussa tapahtuneessa kokouksessa hallintoneuvosto hyväksyi budjettimuutoksen Euro- Europolin avainkysymyksissä. Tämä on äärimmäisen tärkeässä asemassa se merkitsi sitä, että saimme käyttää rahaa Välimeren ongelma-alueille ja vahvistaa myös salauksen purkukapasiteettia, jota Europolilla on. Tässä kohdin haluamme kiittää erityisesti Euroopan parlamenttia tästä kehityskulusta. Kuten Europolin pääjohtaja De Boll totesi, ovat rahoitusnäkymät vuodelle 2019 huolestuttavat. Yhdessä pääjohtajan vuoden kanssa olemme kiinnittäneet Euroopan parlamentin huomiota ja Euroopan, neuvo, eurooppa neuvoston puheenjohtajavaltion, kuten myöskin komission komissaarin ö, huomion siihen, että kysymys on todellisista avainaloista Europolin toiminnassa. Ne ovat tärkeitä. Niissä on kysymys Euroopan turvallisuusjärjestelmistä, eri tietoverkkoon liittyvät näkökohdat, internet-operaattorien väliset suhteet, terrorismipropaganda, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö internetissä ovat tällaisia toiminta-alueita. Alkuperäinen budjettiehdotus, joka tuli hallintoneuvostolta, vaatii sitä, että vuonna 2019 Euroopan, Europolin budjettia vähennettäisiin 21 prosenttia ja 38 määräaikaista työn sopimusta lakkaisi. Tähänkin pyytäisin teidän tukeanne koska parlamentin välinen näkökulma voi olla määräävässä asemassa, kun pyritään myöntämään Europolille riittäviä resursseja, koska jäsenvaltioilla on yhä enemmän tarpeita, jotka täytyy kattaa. Ja ne voitaisiin hoitaa silloin tiedonvaihtopuolella. Ja seuraavaksi katsaus sitten siihen kehityskulkuun, joka koskee yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän ja hallintoneuvoston välistä yhteistyötä. Hallintoneuvoston viimeisimmässä kokouksissa, kuten jo mainitsin, meillä oli ilo saada tuota, tervetulleeksi Chvetanov, jota vielä kerran haluan kiittää hänen arvokkaasta panoksestaan toimintaamme. Chvetanov pitää puheenvuoron minun jälkeen ja haluaisin sitten lyhyesti kommentoida näitä pääkohtia, joita kokouksessa tuli esille. Meidän haasteenamme minun mielestäni ei ole pelkästään tasapainon saavuttaminen äh, vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden saavuttamiseksi virastossa, vaan yhtä tärkeää on operatiivinen toiminta, luottamuksen kasvattaminen, hallintoneuvoston äh, tehtävien täytäntöönpanossa. Hallintoneuvoston tehtävänä on toimia Europolin päähallintoelimenä, valvoa viraston toimintaa, tarkastella operatiiviset tarpeet ja strategiset mahdollisuudet ja varmistaa se, että Eurooppa toimii niin, että jäsenvaltioiden virastot voivat kääntyä sen puoleen tehokkaasti. Yhteinen parlamentaarinen valvontaryhmä on luotu, jotta se voisi myös poliittisesti valvontaa Europolin toimintaa taata laajemman avoimuuden ja parantaa demokraattista legitimiteettiä, kuten myöskin Europolin vastuuvelvollisuutta suhteessa unionin kansalaisiin. Tässä yhteydessä olemme saaneet nähdä, että yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä – valvontaryhmän täytyy saada riittävää tietoa, jotta se voi täyttää tehtävänsä, mikä merkitsee sitä, että se täytyy hyödyntää artikla 51 Europol-asetuksessa. Konkreettisemmin sanottuna yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän koolle kutsuma ryhmä kokoontuu yhdessä pätevien Europolin asiantuntijoiden kanssa. Tämä on yksi syy siihen, miksi minusta on erityisen ilahduttavaa saada olla täällä tänään ja olla mukana auttamassa teidän tehtävänne Europolin valvonnassa. <clears throat> Samalla mm, ilahtuneena voi myös todeta, että Europolin perusasiakirjat, kuten viimeisin Europolin ohjelmointiasiakirja 2018-2020, ja edellä mainittu KAAR 2017, kuten myöskin monivuotisen ohjelmoinnin äh, suunnitelma 2019-2021 on jo esitetty Europol-säännöstön mukaisesti. Me jatkamme näiden asiakirjojen äh, käsittelyä ja jäämme odottamaan teidän palautettanne ja mahdollisia kysymyksiä. Kun puhutaan sitten yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän osallistumista hallintoneuvoston kokoukseen, muistutan siitä, että Europolin säännös artikla 14 alakohta 4 tarjoaa hallintoneuvostolla mahdollisuuden kutsuta kokoon, kutsua kokoon myös tarkkailijoita silloin, kun heidän näkemyksensä on oleellinen – Ja neljännen toukokuun puheenvuorossaan Svetanov viittasi siihen, että yhteisparlamentaisen valvontaryhmän intresseissä on tarkastella artikla 14 sen kaikkein laajimmassa merkityksessä. Samalla ottaen erityisesti huomioon yhteisparlamentaisen valvontaryhmän valvontavaltuudet artiklassa 51 Europolin säännöstössä. Kuten juuri mainitsin, artikla 14 tarjoaa hallintoneuvostolle todella paljon liikkumavaraa. Se voi kutsua tarkkailijoita omen kokouksiinsa, kun otetaan huomioon kysymyksen merkitys ja se, että yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän näkemyksen jälkeen hallintoneuvoston jäsenet ovat keskustelleet asiasta. Tavoitteena on muotoilla lopullinen kanta 3. kokouksessaan tänä, eh, siis ensi viikolla. Näin ollen käynnistin myös kirjallisen eh, neuvonpiden kaikkien hallintoneuvoston jäsenten välillä ja tarjosin näin mahdollisuuden osallistua näihin käytännönläheisiin skenaarioihin. Nämä skenaariot sisältävät erilaisia valintoja, mukaan lukien ad hoc kutsut säännöllisiin kokoontumisiin. Näiden joukossa myös kaikennäköiset vaihtoehtoiset toiminnat. Valitettavasti tässä kokouksessa minulla ei ole mahdollisuutta kertoa teille tämän konsultaatioprosessin lopputulosta, enkä voi antaa siitä tarkempaa tietoa. Jäsenvaltioiden valtuuskuntien kommentit lisätään hallintoneuvoston 30. pidettävän kokouksen pohdintoihin ja tiedotan yhteisparlamentaarisen valvontaryhmälle asiasta heti, kun kokous on päättynyt. Sen kummemmin ennakoimatta hallintoneuvoston kokouksen tuloksia haluaisin painottaa sitä, että hallintoneuvosto arvostaa voimakkaasti Europol-asetuksen artiklan 14 tarjoamaa mahdollisuutta. Esimerkiksi voidaan olettaa, että hallintoneuvoston jäsen voi kysyä yhteisen parlamentaarisen valvontaryhmän jäsenen näkemystä monivuotisesta ohjelmoinnista. Kyseessähän on teema, jossa Europol pitää neuvottelemaan asiasta, Europolin pitää neuvotella asiasta parlamentaarisen valvontaryhmän kanssa. Ja tässä suhteessa olemme Svetanovin kanssa samassa, samaa mieltä, että olisi hyvä luoda yhteinen työkalenteri, kun neuvotellaan Europolin monivuotiseen ohjelmaan liittyvistä kysymyksistä. Yleisesti ottaen uskon, että tällaisen täydentävän alustan luominen, joka säilyttää luottamuksellisuuden hallintoneuvoston toiminnassa, olisi myönteinen kehityskulku yhteisen parlamentaarisen valvontaryhmän kanssa pidettävissä kokouksissa. tällaiset yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän kokoukset, kuten tämänpäiväinen kokous, jotka selkeästi osoittavat sen, miten dynaamisesti vastavuoroinen toiminta kasvaa Europolin ja Euroopan parlamentin, kuten myöskin kansallisten parlamenttien välillä, on tärkeää. Tärkeä näkökulma, jota meidän tulee pohtia, on luottamuksellisuus hallintoneuvoston asiakirjoissa. Ja koska kysymys on aiheesta, josta ei ole vielä käsitelty sisäisesti, niin tämän takia en voi vielä julkistaa näitä tietoja. Tämän lisäksi hallintoneuvoston asiakirjat voivat koskea operatiivista tietoa tai arkaluontoista luokiteltua tietoa tai luokittelematonta tietoa, mitä myöskään ei saa paljastaa. Meidän täytyy löytää tasapainoinen lähestymistapa tässäkin kysymyksessä yhdessä EUn ja Europolin oikeudellisen puitteiston puitteissa. Olen varma siitä, että hyvä eh, yhteistyö yhteisparannusten valvontaryhmän sihteeristön ja vastaavien muiden tahojen kanssa mahdollistaa sen, että voimme käsitellä näitä kaikkia käytännönläheisiä kysymyksiä yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän esittäminen kysymyksiin vastauksena haluaisin painottaa sitä, että Europolin kieltekäytön päätavoite on taata rajallinen resurssien käyttö ja niiden tehokas käyttö. Ja tästä syystä, kun otetaan huomioon myös Europolin epävarmat talousnäkymät, ei asiakirjan kääntäminen Euroopan unionin muihin äh, virallisiin kieliin ole yleensä mahdollista. Nyt haluaisin vielä ottaa esille lyhyesti sen, että Europolin sisäisten kielten käytön mukaisesti hallintoneuvostolle esitettävät asiakirjat laitetaan englanniksi. Hallintoneuvoston vastaanottamat oikeudesta asiakirjat on, ovat myöskin englanniksi, paitsi niissä tapauksissa, joissa ne tulee virallisissa Euroopan unionin kielissä ilmaista. Lisäksi seuraava käytännöllinen kysymys tulee esille ja tiedotan siitä sitten heti, kun hallintoneuvoston kokous on käyty. Siis silloin käsittelemme tätä kysymystä. Lopuksi haluaisin vielä ottaa esille meidän tulevat toimemme. 30. hallintoneuvosto pitää säännönmukaisen kokouksensa. Tuossa kokouksessa käsittelemme muun muassa uusia kehitysmahdollisuuksia, Europolin analyyttisen mm, kyvyn lisäämiseksi. Lisäksi tarkastelemme sitä, miten voimme toimia eri kumppaneiden kanssa, erityisesti Japanin kanssa, Euroopan huumausaineiden tarkkailukeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö, Euron, EUn Nafromedin ja meriturvallisuusviraston kanssa tehtävä yhteistyötä. Muut teemat, joita hallintoneuvosto käsittelee, koskevat uuden puolitoista vuotiskauden kaudeksi valittavan puheenjohtajan valinta ja varapuheenjohtajan valinta. Meillä on myös tavoitteena saavuttaa enemmän avoimuutta toiminnassamme. Uuden hallintoneuvoston jäsenten ähm, mitä eturistiriitoja koskevat ilmaisut tulevat myöskin esille tässä salissa on usean otteeseen otettu esille se, että 40. pidetään myös Europolin ja Frontexin hallintoneuvoston ensimmäinen yhteinen kokous. Tämä siitä syystä, että voimme pohtia näiden kahden viraston rakenteellisemmaksi yhteistyöksi. Ja kun otamme huomioon näiden virastojen toimit, niin Europolilla on erittäin tärkeä rooli, kun puhutaan ihmiskaupasta ja sen torjunnasta Euroopan unionissa. Yhteisessä kokouksessa pohditaan myös sitä, millä tavalla voidaan yhdistää eurooppalaiset tiedustelupalvelut ja niiden yhteistyö ottaen huomioon, että molempien virastojen toiminta vahvistuu ja katsotaan sitä, millä tavalla voidaan luoda tietokantoja näiden välille Olen myös varma siitä, että näissä pohdinnoissa, näillä pohdinnoilla on suuri vaikutus Europolin työhön. Europol voi tulevaisuudessa tukea Frontexia, kun kysymys on ulkorajahallinnosta, toisaalta Europol, koska sillä on enemmän mahdollisuuksia saada tietoja käsinsä, voi myös olla vaikuttamassa eurooppalaisiin tietojärjestelmiin. Näin voidaan tehdä myöskin paljon tehokkaammin olla mukana edesauttamassa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten toimintaa ja näiden välistä yhteistyötä, kun torjutaan terrorismia ja ähm, järjestäytyneen rikollisuuden vastaista toimintaa. Päätän esityksen tähän ja to, me mielellämme tulevaisuudessakin raportoimme teille toiminnastamme ja suuremmista kehityskuluista. Kiitän teitä ja odotan mielelläni mahdollisia kysymyksiä. Ennen kuin täysin lopetan vielä, pyydän anteeksi sitä, että koska sanoin, että tässä on aika niin vähän, niin lähdin heti suoraan asiaan. Ja olen kovin kiitollinen tästä kutsusta, että sain tulla tänne ja esittää näitä näkemyksiä. Claude Moraes on tässä suhteessa ollut tärkeässä asemassa. Kiitoksia. Vielen Dank, äh, Herr Bergner. Suur kiitokset. Haluan kiittää teitä erityisesti siitä, että te nostitte esille ongelmia, joita on olemassa yhteistyössä ja te käsittelitte näitä ongelmia. Ja haluaisinkin nyt tässä seuraavaksi pyytää, että herra Svetanov johdattelee myös aiheeseen. Mehän puhuimme jo hallintoneuvoston 107. kokouksen tuloksista ja nyt teillä on puheenvuoro. Уважаеми съпредседатели, уважаеми колеги, Kiitos puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Haluaisin sanoa, että oli minulle suuri ilo osallistua hallintoneuvoston 107. kokoukseen. Ennen kuin nostan esille, mitä kokouksessa käsiteltiin, niin haluaisin mainita, e- että yhteisparlamentaarisen valtaryhmän jäsenenä minut toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi hallintoneuvoston. Haluaisin vielä kerran kiittää tästä vastaanotosta. Tässä mainittiin, että ilmapiiri oli avoin ja rakentava ja rouva de Paul mainitsi, että asetus antaa merkittävän roolin parlamentin jäsenille. Tätä kautta voidaan myös lisätä viraston avoimuutta. Hän mainitsi myös sen, että Europolin pitää pitää yhteyttä meihin ja hän on sitoutunut meidän ryhmämme työhön. Minä osallistuin kokoukseen 4. päivä toukokuuta ja minä olin, en ollut koko kokousta paikan päällä, mutta kuitenkin minä painotin, että yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän tehtävä on edistää Europolin läpinykyvyyttä ennen kaikkea, mitä tulee Euroopan kansalaisten turvallisuuteen. Tässä yhteydessä minä mainitsin artiklan 14, jossa puhutaan siitä, että yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän jäsen voi osallistua hallintoneuvoston kokoukseen. Sitä pitäisi tulkita erittäin laajasti. Tämä on minun kantani ja myös toisen puheenjohtajan kanta. Viittasin tässä myös työjärjestyksen artiklaan 5. Ja me Odotimme kutsua hallintoneuvoston kokoukseen. Me olemme tarkkailijajäsen, jolla ei ole äänioikeutta, mutta toivomme, että tätä kutsua noudatetaan myös tulevaisuudessa. Minä mainitsin, että me odotamme, että että tässä otetaan huomioon myös asetuksen artikla 51 huomioon. Ja siinä puhutaan luottamuksellisuudesta. Tässä yhteydessä minä ehdotin, että me kävisimme mielipiden vaihtoa hallintoneuvoston ja yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän välillä, jotta me voisimme selvittää tätä kysymystä. Ja minä myös ehdotin, että ennen kuin on nimitetty virallinen JPSGn edustaja, niin pitäisi pitää kiinni tämän hetkisestä menetelmästä. Nimittäin se, että puheenjohtajalle esitetään kutsu hallintoneuvoston kokouksiin. Nostin esille myös sen, että pitäisi pohtia Englannin asemaa, koska se kirjaten on saatavilla vain englanniksi. Ja meidän yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän viralliset kielet ovat englanti ja ranska ja tulevaisuudessa hallintoneuvoston asiakirjat tulisi toimittaa vähintään näillä kielillä. Ja sitten myös viittasin erityiseen kalenteriin. Meidän täytyy saada yhteen yhteinen työohjelma aikaiseksi, jotta artikla 12 voitaisiin ottaa huomioon. Ja pyysin tässä yhteydessä, että hallintoneuvosto ehdottaisi yhteistä työkalenteria, kun puhutaan monivuotisesta ähm, toimintaohjelmasta mm, mitä sitten salassapitovelvollisuuteen tulee? Pyysin, että hallintoneuvosto käsittelisi tätä yhdessä yhteisparlamentaarisen valtaryhmän sihteeristön kanssa. Tämä koskee joitakin asiakirjoita, joita hallintoneuvosto on antanut valvontaryhmän käsiteltäväksi. Sitten painotin myös sitä, että me voimme valtoryhmän kokouksissa käydä semanttista keskustelua monista poliittisista aiheista, esimerkiksi ulkoisista strategioista ja kumppaneista. Tässä yhteydessä painotin, että Sofian kokouksessa maaliskuussa Meille oli erittäin tärkeää, että valvontaryhmällä oli mahdollisuus saada ajankohtaista tietoa, mitä yhteistyötä, yhteistyöhön Länsi-Balkanin maiden kanssa tulee. Sitten myös tietoa näiden maiden integraatiosta turvallisuusarkkitehtuurin Euroopassa. Hallintoneuvosto sanoi, että että ja luottamuksellisuus on äärimmäisen tärkeää ja he pyysivät, että meidän täytyy olla ymmärtäväisiä, koska kaikkiin asiakirjoihin ei voi päästä käsiksi, koska se muuten se saattaa vaarantaa operatiivista toimintaa. Mitä suhteisiin vielä tulee, minä nostin esille asetuksen 14 asetuksessa jossa puhutaan tarkkailijan asemasta. Hallintoneuvoston pitäisi tehdä päätös yhdessä ja sen tulisi pyytää, että kansalliset jäsenet sitten keskustelevat tästä kysymyksestä. Hän huomioi myös, että tämän prosessin täytyisi alkaa heti, jotta sitten seuraavalla kerralla tiedotettaisiin tästä aiheesta. Hallintoneuvoston pitäisi tehdä päätös lokakuun kokouksessa ja he tulevat sitten kertomaan kantansa myös yhteisparlamentaariselle valvontaryhmälle kirjeen muodossa. Puheessani hallintoneuvostossa painotin myös, että on erittäin tärkeää Europolille ja kaikille parlamentaarikolle jatkaa yhteistyötä. Ryhmän ei pitäisi olla este viraston toiminnalle, päinvastoin sen pitäisi tehostaa sitä rakentavan ja hedelmällisen vuoropuhelun avulla hallintoneuvoston ja valvontaryhmän välillä. Toivottavasti minä edistin tätä vuoropuhelua, kun osallistuin kokoukseen 4.5. Ja haluaisin kiittää hallintoneuvostoa ja Rova de Bolia rakentavasta asenteesta. Haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä ja Euroopan parlamentin IS. E. Kiitos. Dank, Kiitos, herra Zvetanov. Minä kiitän teitä tästä raportista. Ja tämä raportti näyttää meille, kuinka hyvin tämä yhteistyö toimii. Ja sitten se nostaa esille myös asioita, joita voitaisiin korjata tulevaisuudessa. Mutta me olemme tietysti vielä niin nuori elin, että me olemme vielä lasten kengissä, joten tässä on vielä kehittymisen varaa. Siirrymme nyt sitten keskusteluosuuteen. Arvon kollegat, täällä on vain yksi puheenvuoropyyntö. Ja annan puheenvuoron Kyproksen edustajalle. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Aivan aluksi haluaisin kiittää herra Svetanovia tästä hyvin tärkeästä tiedosta, jota hän meille antoi liittyen yhteisparlamentaarisen valvontaryhmään ja siihen työhön, jota hallintoneuvosto on tehnyt toukokuussa. Mutta haluaisin todeta, että yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän valittuna jäsenenä pitäisi varmistaa se, että jatkuvuutta on työssä, jota hallintoneuvosto tekee. Me haluaisimme myöskin tietää äh, liittyen hallintoneuvoston töihin enemmän äh, siitä yhteistyöstä, jota teemme Pohjois-Afrikan maiden kanssa ja Egyptin kanssa, niiden maiden kanssa, joista ihmisiä Eurooppaan saapuu. Kiitoksia. Fuoli. Kiitos. Täällä nyt ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin Voisitteko vastata tähän kysymykseen? Äh, ja äh, suuri aitäh selle küsimus. Kiitoksia. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Kuten aikaisemmin mainitsin tuossa puheessa, niin hallintoneuvoston yhteistyö yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän kanssa on erittäin tärkeää hallintoneuvostolle. Me näemme mitkä hyödyt tässä yhteistyössä piilevät, mutta kuten jo mainitsin, valitettavasti tällä hetkellä en voi kommentoida vielä lopullista päätöstä, koska näistä asioista keskustelemme vielä ensi viikolla. Tulen kyllä informoimaan teitä mahdollisimman nopeasti, mutta mitä tulee operatiivisiin toimiin, joihin Europol ryhtyy – hyvin kattava katsaus on jo tarjettu. Sen Europolin pääjohtaja tarjosi puheenvuorossa, joka käsitteli myöskin Turkkia ja ulkosuhteita. Luonnollisesti, mitä tulee Europolin hallintaneuvostoon, on hyvin tärkeää, että meillä on hyvät suhteet tiedonjaossa ja eri toimien osalta, sillä on mahdotonta puuttua terrorismiin tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen, ellei meillä ole riittävää tietoa. Ja kaikki kyllä ymmärtävät tämän. Eh, jäsenmaat ja Europol ymmärtävät tämän. Ja jotta pääsimme näihin tavoitteisiin, niin meidän täytyy tietysti aina pyrkiä tähän. Ja valitettavasti aina se ei onnistu jäsenvaltioiden puolelta eikä hallintoneuvoston puolelta. Kiitos. Vielen Dank. Herr Zvetanov, möchten Sie noch? Kiitos, herra Zvetanov. Haluatteko te vielä vastata? Аз мога да кажа само, че по темата от дневния Kiitoksia. Voisin tässä yhteydessä vain todeta, että esityslistan mukaan minun piti käyttää puheenvuoro vain tässä asiassa, josta teille raportoin ja aivan työjärjestyksen mukaisesti koskien siis äh, Europolin hallintoneuvoston toimintaa. Kiitoksia. Beate, kollegina. Kiitos arvoisat kollegat. Minä suljen nyt tämän keskustelun ja me olemme nyt päässeet ensimmäisen päivän esityslistan loppuun. Haluaisit kutsua teidät vielä koktailtilaisuuteen Jehudi Menuni tilaan. Se on tässä suoraan salin alapuolella. Siellä te voitte maistella viiniläistä viiniä ja jatkaa keskustelua. Ja haluan kutsua teidät sydämellisesti tähän tilaisuuteen. Te olette saaneet myös pienen rasiallisen kurpitsan siemeniä te voitte ne ottaa mukaan. Sitten vielä ehkä seuraavista päivistä kollega Buchman korvaa minut huomenna. Ja hän jatkaa täällä toisena puheenjohtajana, koska minunkin täytyy valitettavasti lähteä huomenna aamulla takaisin Viiniin. Ja huomenna kokous jatkuu kello 9.30 salissa 3C50, joka on tässä suoraan vastapäätä tätä salia. Toivotan teille mukavaa iltaa ja huomiseksi hyvää kokouksen jatkoa. Kiitos.